Good afternoon, uh, everybody, welcome. Oikein hyvää iltapäivää, tervetuloa iltapäivän istuntoomme ja ennen kaikkea meidän kuulemiseen, jonka aiheena on EUn kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen. Kuulemistilaisuuden tarkoitus on käydä keskustelu lainsäätäjien asiantuntijan ja sidosryhmien kanssa koskien komission ehdotuksesta liittyen kuluttajan suojasääntöjen nykyaikaistamiseen. Tämä on osa kuluttajien New Deal-sopimusta, kuten komissio on ehdottanut. Tässä on kyse kuluttajasuojadirektiivistä, epäreilusta kul- kaupankäynti- ja sopimusehtodirektiiveistä muiden muassa. Olen varma, että täällä puhutaan muun muassa vetäytyminen niin kutsutusta ilmaisista digitaalisista palveluista, nettialusten avoimuus, kaksoistarkoitus, tuotteet ja se, että luodaan jäsenvaltioille sääntelymahdollisuus – puuttua ovelta ovelle myynnin tiettyihin muotoihin. Minä haluaisin tavata tervetulleeksi neljä asiantuntijapanelistiamme. Olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeä kuuleminen nykyaikaistamisen kannalta, mutta että pystytään myös paremmin panemaan täytäntöön kuluttajasuojan direktiivit. Ja täällä ei ole esittelijä. Kuulemme häntä panelistien jälkeen. Haluaisin toivottaa meidän vieraamme tervetulleeksi. Kiitos paljon siitä, että olette täällä. Haluaisin antaa teille vuoron perään puheenvuoron, jotta voitte pitää alustuspuheenvuoronne. 10 minuuttia kukin saa puheaikaa. Ensimmäisenä antaisin tohtori Verena Klapsteinille puheenvuoron Passaun yliopistosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, dear chair, dear ladies and gentlemen. Kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja. Kuten huomaatte, tässä on kolme pääargumenttia. Yksi niistä on äh, tämä oikeus vetäytyä sopimuksista, jos ongelmia tulee. Ja voidaan todeta, että näitä ongelmia todella joskus on, ja jos näitä muutoksia toteutetaan, niin silloin tulee eteen tällainen eturistiriita ja sitten on myöskin teoreettisia pohdintoja. Tutkimuksessa todettiin, että merkittävä osuus vastaajista verkkokaupassa vastasi, että heihin kohdistuu suhteeton taakka. No, tästä voidaan todeta, että jotain täytyy muuttaa. Sitten jos katsotaan näitä 11B, 11C, SME-paneelikonsultaatiokysymyksistä, niin voidaan todeta, että osuus on todella merkittävä. Kysymys oli, että onko yrityksesi kohdannut viimeisen kahden vuoden kuluttua, kuluttuna, kuluessa tarpeetonta tai kohtuutonta taakkaa? Esimerkiksi epäasianmukaisesti testattuja tavaroita tai muita ongelmia. Suuri osuus ei vastannut tähän, mutta 50 260 tai prosenttia ei koskaan ollut kohdannut tällaista taakkaa. Ja vain 5 tai 4 prosenttia totesi, että usein. Tässä oli neljä vastausvaihtoehtoa ja nämä keskimmäiset oli, että harvoin tai joskus. Ja sitten näiden ei koskaan ja usein välillä oli hajontaa, mutta sitten yhdistimme käsittelyhelppouden vuoksi nämä harvoin ja joskus, niin silloin saadaan yksi tulos, ja jos tässä otetaan myös tämä ei koskaan huomioon, niin sitten tuo osuus on vielä suurempi. Jos sitten tarkastellaan näitä usein ja joskus vaihtoehtoja, niin ne ovat tietysti suhteellisia, vastauksia ja ne on suhteutettava kaikkiin tapahtuneisiin transaktioihin kvantitatiivisesti. Tai sitten jos katsotaan kvalitatiivisesti tätä asiaa, niin silloin niitä voidaan tarkastella siinä suhteessa, mikä on esimerkiksi vuotuinen tuotto. Ja tästä päästään toiseen kysymykseen, eli Onko yrityksille koitunut taloudellisia menestyksiä, menetyksiä anteeksi, <laughs> tästä syystä, että tuotteita ei ole tarkasti testattu ja niitä vaikutuksia on ollut myös taloudellisessa mielessä ja ne ovat vaihdelleet noin 300 1200 euroa vuodessa keskimäärin näissä kahdessa eri vastausvaihtoehdossa. Jos verkkokauppa kasvaa, niin tietysti nämä luvutkin kasvavat Molemmissa tapauksissa, siis sekä suhteettomassa taakassa, joka lisääntyy sitä mukaan, kun kuin äh, epäasiastimukasti testattuja tuotteita palautetaan, mutta toisaalta myöskin voitot voivat kasvaa. Tarpeeton ja suhteeton tai kohtuuton taakka ovat sellaisia, joissa pitäisi soveltaa ehkä myös erityyppistä mittaasteikkoa ja aina kysyä, että suhteessa mihin kohtuutonta tai tarpeetonta. Ja toinen asteikko, jota voidaan käyttää, on, on esimerkiksi tiili- ja laastikauppojen menetykset tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja tietenkin kuluttajan oikeudet ja kuluttajasuoja myös hinnoitellaan tuotteisiin sisään kauppiaiden toimesta. Ja oikeudelliset toimet eivät tutkimustulosten perusteella ole tässä tarpeen. Ja sitten kun arvioidaan tätä usein ja joskus vastausvaihtoehtoja, niin kaikki ymmärtävät, että ne ovat suhteellisia ja Niitä voidaan tulkita eri tavoin. Sitten 148 kysymys. Katsotteko, että kauppiaisiin kohdistuu kohtuutonta taakkaa seuraavien ongelmien vuoksi? Ja tässäkin puhuttiin näistä epäasianmukaisesti testatuista tai poisvedetyistä tuotteista. Ja 58 tai 57 prosenttia ei ollut huomannut tällaista ongelmaa laisinkaan. Ja jos näin on, niin silloin myöskään se taakka ei voi olla kovin merkittävä. Seuraava dia, kiitos. Jos sitten tarkastellaan toista tutkimusargumenttia, niin joka koskee eturistiriitoja, niin siinä tarkastellaan kuluttajan oikeutta vetäytyä sopimuksesta – sen perusteella, millä osapuolella on merkittävä etu ja minkälaista korvaus oikeutta, minkälaisia korvausoikeuksia yleensä vallitsevan lainsäädännön perusteella on esimerkiksi Saksan kauppalainsäädännön perusteella. Niin tämä ja seuraava dia. No niin tämä. Todellakin äh, todistustaakka tulee tässä sitten kysymykseen, eli se, että onko perusteita vetäytyä sopimuksesta. Ja tämä oikeus on monesti hieman epäselvä, sillä aiottu käyttö on myöskin epäselvä käsite ja kuluttajat eivät monesti tiedä, miten tuotetta oikein pitäisi käyttää mihin tarkoituksiin. Ja sitten joistakin sopimuksista on oikeus vetäytyä silloinkin, jos, tai siis kaikissa tilanteissa ei vain silloin, jos tuotteita ei ole testattu asianmukaisesti. Ja sitten Saksassa on tällainen sopimuksen täyttäminen vaihe vaiheelta tai vastavuoroisesti. Ja samaa lähestymistapaa voidaan soveltaa myös sopimuksista perääntymisiin. Ja tällaisessa tilanteessa myös voidaan harkita korvaavan tuotteen tarjoamista tilalle tai korjaamista. Ja kuluttaja ei voi valita, että mitä hän haluaisi, haluaisiko hän uuden tuotteen vai rahat takaisin vai mitä, vaan kauppialla on tämä päätösvastuu. Ehdotettu muutos ei siten muuta kovinkaan merkittävästi tätä kuluttajansuojaa tai ei vähennä sitä, mutta se muuttaa näitä rooleja ja vastuita vähän päinvastaisiksikin. Kuluttajien oikeuksien lisääntyminen lisää aina kuluttajien maksettavaksi tulevia kustannuksia, mutta jos, näistä, jos näitä oikeuksia on hinnoiteltu tuotteisiin mukaan, niin hinnat eivät sitten yleensä laske, vaikka oikeudet vähenisivät. Ja tuotteiden vaurioitumisen syytkin voivat olla monila, moninaisia. Se voi olla esimerkiksi väärä tai virheellinen käyttö. Ja silloin on vaikea määritellä sitä, että kuka vastaa mistäkin Puheenjohtaja pyysi puhujaa hieman hidastamaan tulkkauksenkin mahdollistamiseksi. Näitä putteita ja vikoja on todellakin vaikea havaita. Ja se, että onko liikakäyttöä esiintynyt, niin sekin on vaikea määritellä. Toisaalta sitten, jos kuluttajalla ei ole todistustaakkaa liikakäytöstä materiaalivian yhteydessä, niin silloin hänellä on oikeus korvauksiin ja muitakin oikeuksia, jos ei päinvastaista todisteta. Kaikilla näillä voi olla negatiivista vaikutusta verkkokauppaan ja talouteen, koska ne ovat omia lisäämään epäselvyyksiä ja monimutkaisuutta. Esimerkiksi siinä, että milloin kauppiaan pitää palauttaa tuote ja milloin kuluttajalla on mitäkin oikeuksia. Kaikkia löydökset voidaan tiivistää niin, että tietoja ei ole riittävästi tästä peräytymisoikeudesta testaamattomien tuotteiden kannalta ja ehdotetut muutokset johtavat entistä pahempaan epätasapainoon ja eturistiriitoihin, joissa kauppiaan asema vahvistuu kuluttajan nähden ja tarvitaan lisää teoreettista tutkimusta, jotta voidaan tarttua näihin asioihin paremmin perspective on... Uh, Kiitos tästä akateemisesta katsauksesta tähän meidän päivän aiheeseen. Seuraavaksi haluaisin jatkaa Petra Fischovalla, joka kertoo jäsenvaltion näkemyksen ja hän edustaa Slovakian kauppavalvontaviranomaista. Olkaa hyvä. Okay. Thank you. Uh, dear... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Olen Slovakian kauppavalvonnasta, joka liittyy kuluttajien talousetuihin markkinavalvontaan. Ja tämä vastaa myöskin kemikaalilainsäädännöstä, mitä tulee vaarallisiin kemiallisiin aineisiin ja energia-alaan. Ja me myöskin valvomme ilmailualan matkustajaoikeuksia. Kun ajatellaan peruutusoikeutta, niin arvostamme komission ehdotusta liittyen kuluttajalainsäädännön uudistamiseen. Kun kyse on peruuttamisoikeudesta, niin se ei ole oikea lähestymistapa. Peruuttamisoikeus on kuluttajien parhaiten tuntema oikeus. Mutta kokemuksen mukaan ainoastaan harvat testaavat ostamiaan tuotteita. Me pelkäämme, että meillä on ongelmia, kun kyse on vahingoittuneista tuotteista, jotka ovat uusissa paketeissa. Eli kenellä sitten on todistustaakka, onko se kuluttajalla vai onko se kauppiaan yksipuolinen päätös. Eli että tuotetta on käytetty Jos kuluttaja lähtee ratkomaan asiaa, niin se vie aikaa ja rahaa. Eli mielestämme kuluttajien oikeuksien rajoittamiseen pitäisi poistua tekstistä. No sitten kaupustelu. Meillä oli näissä asioissa paljon ongelmia, kun ajatellaan ikääntyneitä kuluttajia – näitä aggressiivisia ja harhaanjohtavia käytänteitä on tällä alalla ja meillä on ongelmia myöskin yllätysvierailuiden suhteen, mitä tulee velankeruuyrityksiin. Valitusten määrä on vähentynyt ja artikla 13 oli tärkeä uutuus. Kansallisessa lainsäädännössä on ilmoitusvelvollisuus, kun kauppiat lähettävät tietoja tarjouksista viranomaisille – Ja sitten läpinäkyvyysverkko markkinoilla. Tätä me tuemme, mutta verkkokauppiaiden vastuu kuitenkin puuttuu ehdotuksesta. Ja vastuukysymykset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi harhaanjohtava mainonta saatavuus ja väärennetyt tuotteet. Esimerkiksi perutuskaupan purkuoikeutta pitää soveltaa myös digitaalisiin palveluihin. Ja sitten kahden tason ka- tuotteet, joita on erilaatuisina eri maissa. Jos tuotteessa käytetään eri ainesosia, niin silloin myöskin tuotteen nimi pitäisi muuttaa. UCPD on tällaisissa tapauksissa turvaverkko ja direktiivi pitää uudistaa varsinkin valvontaviranomaisten osalta. Heillähän ei välttämättä ole direktiivistä kovin paljon kokemusta. Myös jäsenvaltioiden tulisi olla aktiivisempia tietyissä hankkeissa ja tietojenvaihdossa. Ja sitten halusimme tarkastella toimintatapoja koska haluaisimme vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät Mystery Shopping tapauksissa. Eli sitten rangaistukset. Sanktioiden ei pidä ainoastaan olla ennaltaehkäiseviä, vaan niitä pitää soveltaa myöskin rajat ylittävissä riitatapauksissa. Ja sanktioita pitää yhtenäistää, koska tällä hetkellä joissain jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia sanktioita vaikka Italiassa verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Mutta jos halutaan vahvistaa kuluttajansuojayhteistyötä, niin silloin mukaan pitää ottaa myöskin valtionvarainministeriö. Me tuemme tätä ehdotusta, mutta meillä ei ole kovin paljon kokemusta näistä tapauksista, mutta joukkokanteet ovat, tarvit, ovat tarpeen ainakin silloin, kun kyse on vaikka Dieselgateista tai tietyistä verkkosivustoista – mutta sääntöjen pitää näiden oikaisumahdollisuuksien osalta olla selkeitä. Uh, and then for the... Kiitos. Seuraavaksi Pahl tuo meille kuluttajien näkökulman kuluttajaliitosta. Chair, dear MEPs and dear colleagues, uh, thank you for... Kiitoksia. Kiitos, että kuluttaja Euroopan kuluttajaliitto BEOK kutsuttiin tänne. Kiitoksia. Direktiivi uuden aikaistamisesta ja täytäntöönpanosta koskien kuluttajasuojalainsäädäntöä Tämä ei ole mikään vallankumous, vaan normaali kehitysaskel, joskin hyvin tarpeellinen. Tässä halutaan saavuttaa erittäin paljon. Tämä komission tekemä kelpoisuuskatsaus viime vuonna osoitti, että on kaksi ongelmaa kuluttajasuojalainsäädännön kanssa. Tämä ei ole liian kallista palveluntarjoajille – digitaalitalouden suhteen on ongelma ja täytäntöönpano- ja oikaisumenettelyssä on ongelmia. Komissio pyrkii vastaamaan näihin aukkoihin. Lainsäädäntö on ollut olemassa kuluttajien kannalta jo pitkään, varsinkin mitä tulee oikaisuun. Tiedän, että esittelijä täällä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma ja kiitämme tästä. Serva kalvo. Täytäntöönpano ja sanktiot. EU ja kansallinen kuluttaja lainsäädäntö on melko hampaatonta, joten kiitämme komission ehdotusta tiukemmista sanktioista. Mikäli rikoo Euroopan kuluttajalainsäädäntöä, yritykset joutuvat kohtamaan sanktioita, jotka vaihtelevat maasta toiseen – sanktiot eivät ole riittävän merkittäviä, että tässä jätetäisiin rikkeet tekemättä. Volkswagenin päästöhuijaus on hyvä esimerkki tästä. eli tämän vähän esimerkki on olemassa. Ja Alankomaat asetti 450 000 euron sakon. Se oli korkea sakko, jonka saattoi määrätä. Ja se on vähemmän, merkittävästi vähemmän kuin Volkswagenin johtajien bonukset. Joten meillä on ehdotus, mitä tulee eurooppalaiseen ulottuvuuteen tai laaja-alaisiin rikkeisiin, niin vuosittaisesta vuosittaisesta liikevaihdosta pitäisi sakottaa 4 prosenttia kyseisissä jäsenvaltioissa – ja tämä olisi kussakin jäsenvaltiossa, jossa ongelmia tapahtuu, ja GDPR-asetus voisi olla esimerkki. Siinä enimmäissaakko on 10 miljoonaa euroa könttäsummana tai 4 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Seuraava aihe. Seuraava koskee yksittäisiä oikaisumahdollisuuksia, joita on olemassa. Tätä nykyään kuluttajat eivät voi suoraan hyötyä lainsäädännöstä, koska heillä ei ole suoraa oikaisu, yhteenmukaistettua oikaisumenettelyä. Ja epäreilujen kaupankäyntikäytäntöjen esimerkki on Volkswagen päästöhuijaus. Siviili kanne ei ollut mahdollista monissa jäsenvaltioissa. Tässä rikottiin reiluja kaupankäyntikäytäntöjä, mutta ei ollut olemassa valituskeinoa ja suora sopimusta Volkswagen kanssa ei ollut, joten sopimusrikkomusta ei ollut. Belgiassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa näitä valitusväyliä, joten niitä tarvitaan myös muualle. Komission ehdotus on hyvä. Oikeus kompensaatioon ja sopimuksen päättämiseen olisi oltava olemassa ja lisäksi hinnan alennus tulisi olla mahdollinen. Lisäksi se, mikä on epäjohdonmukaista tässä, on se, että epäreilun reiluihin kaupankäyntikäytäntöihin on sanktioita, mutta ei kuluttajan oikeusdirektiiviin, joten kyllä tämä olisi syytä lisätä kuluttajansuojadirektiiviin. Toinen pilari tässä ehdotuksessa liittyy verkkoalusten avoimuuteen. Ja kuten me kaikki tiedämme, kuluttajasopimuksia solmitaan yhä enenevissä määrin näillä alustoilla, mutta due diligence ja avoimuuskäytännöt näihin alustoihin liittyen ovat epäselviä ja sääntelemättömiä, joten kuluttajat ovat usein melko pimennossa sen suhteen, keneltä he ostavat. Onko kyseessä kauppa-alusta, keneltä olen ostamassa? Perustuuko arvioitte maksuihin, joita on suoritettu? Onko tässä henkilökohtainen hinta, jonka minä saan ja mitä muut eivät saa ja kuka on vastuussa, mikäli jokin asia epäonnistuu? Joten kaikki nämä ja lisäksi Refit-hanke ovat osoittaneet, että tässä on melko paljon epäselvää kuluttajien näkökulmasta. Mikäli kuluttajilla ei on epäselvät oikeudet, niin yleensä niillä ei ole oikeuksia ollenkaan. Komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen liittyen epäreiluihin kaupankäyntikäytäntöihin ja direktiiviin. Minä en puhu näistä seikkaperäisemmin, koska aika ei riitä. Mutta mutta kenties voisimme nostaa esiin sen, mikä mielestämme puuttuu, kun puhutaan verkossa, verkon avoimuudesta. tulisi olla enemmän avoimuutta liittyen tarjousten arvotukseen, mutta tämä ei välttämättä riitä. Jos katsoo, mitä komissio on ehdottanut tähän Platform to Business-asetukseen, joka samanaikaisesti asetettiin pöytään, niin tässä on nostettu esiin, että olisi tärkeää nostaa esiin ne painotukset, johon hinta perustuu. Mikäli näkee hakutuloksen, niin perustuvatko löydökset lokalisaation aiempiin ostotottumuksiin vai mihin kriteereihin nämä perustuvat, minkä painotus annetaan kullekin kriteerille. Tätä on ehdotettu yritykseltä yritykselle – lainsäädäntöön, mutta ei kuluttajille. Me olemme sitä mieltä, että kuluttajilla ei tulisi olla vähempää suojaa tai avoimuutta. Lisäksi pitäisi olla standardoidut ratkaisut tiettyihin rikkomustilanteisiin, eli mikä vaikka tietoja ei saada. Lisäksi personalisoidut tiedot. Kiitos massadatan, äh, keinoälyn, algoritmien, niin yritysten on maahan parempi, helpompi kohdentaa tarjontaa ja kaupankäyntikokemusta. Me haluaisimme, että kuluttajat tietävät, että kyseinen tarjous on kohdennettu. Se ei välttämättä ole sama kuin se tarjous, jonka muut saavat, joten henkilökohtaiset äh, hinnoittelupolitiikat. Sitten välikäsien hinnoittelu. Olisi katsottava, mikä on markkinapaikan todellisuus. Välikädet tienaavat useimmiten eniten alustan kaupankäynnistä kuluttajien ja yritysten ja kuluttajien välillä. Airbnb ja Uber tekevät hyvää tulosta, mutta tämä ei ihastuu kuluttajalainsäädäntöön, koska näillä alustoilla harvemmin on minkäännäköistä vastuuta. Tietyissä olosuhteissa, mikäli alustalla on määrävä markkina-asema vaikkapa siten, että he määräävät ehdot tai he ottavat rahat niistä kuluista, joita kuluttaja maksaa, niin heidän tulisi myös olla vastuussa näistä palveluista – koska kuluttaja olisi paremmassa asemassa, mikäli voisi kääntyä suoraan tämän alustan puoleen, mikäli ongelmia ilmenee. Ja sitten viimeinen kohta. Oikeus vetäytyä. Oikeus vetäytyä on parhaiten tunnettu eurooppalainen kuluttajan oikeus. Tämän monet kyselyt ovat osoittaneet ja äskettäiset oikeustapaukset. Ja enemmistö kuluttajista on sitä mieltä, että kyseessä on tärkeä oikeus. Tässä on hyvä tasapaino. Kuluttajat voivat lähettää tuotteen takaisin ja saada rahat takaisin, mutta mikäli tuotetta on käytetty enemmän kuin mikä olisi tavanomainen testaus kaupassa, niin silloin myyjä voi mahdollisesti vähentää palautettavaa summaa tai kieltäytyä maksamasta summaa kokonaisu- kaiken kaikkiaan. Ja tämä oikeus on ollut jo olemassa, kun myyjä voi palauttaa vähemmän, voi palauttaa vähemmän mikäli tuotetta on käytetty. Kuluttajat luottavat sähköisen kaupankäyntiin. He tietävät, että mikäli he tilavat väärän tuotteen tai saavat tai saatu tuote ei vasta odotuksia, niin he voivat palauttaa tuotteen. Siksi me olemme sitä mieltä, että ei ole hyvä asia, että komissio haluaa laimentaa tätä vetäytymisoikeutta. Ensimmäinen puhuja nosti hyvin esiin täällä, että täällä ei ole näyttöä komission ensimmäisessä Refit-kertomuksessa sanottiin, että ei ole olemassa kattavaa tietoa, kattavaa dataa, joka osoittaisi, että palautusvetäytymisoikeus olisi kaupan myyjille siis liian kallista. Kuluttajat arvostavat tätä ja tässä valiokunnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että kuluttajansuoja tulee laskemaan merkittävästi, vaikka 99 pk-yritystä ainoastaan ovat tulleet kuulluksi. Ainoastaan 17 suuryritystä on kuultu ja 73 yrittäjä on kuultu. Ja 1,7 prosenttia kuluttajista sanoi, että he ovat käy palauttaneet käyttämien tuotteita, joten tämä toimenpide ei ole mitenkään perusteltu. Ja mielestäni on melko selvää, että me tulemme pyytämään, että parlamentti yksinkertaisesti hylkää tämän ehdotuksen. Viimeinen kommentti ilman kalva on se, että minä haluaisin muistuttaa, että me tuemme tätä nämä dual quality kaksoisominaisuustuotteet, niin kaksikäyttötuotteet ovat sellaisia, että tässä tulisi välttää harhaan johtavia johtavaa markkinointia, mitä tulee näihin tuotteiden ominaisuuksiin. Kiitos oikein paljon. For, uh, giving... Kiitos, että saimme tässä kuluttajien näkökulman. Ennen kuin Henrik saa puheenvuoron, minä haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Gebhardin vierailijaryhmän. Meillä on 13 opiskelijaa ja kaksi opettajaa äh, Werkmeister lukiosta Saksasta. Ja te olette vieraana Flandrin kauneimmassa kaupungissa, joten tervetuloa. Ja seuraavaksi Henriks saa puheenvuoron. Te annatte PK-yritysten näkemyksen ja te johdatte yrityskauppaa ja yrityssuhdeosastoon Euroopan käsiteollisuuteen ja pk yrityksen edustavassa liitossa. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat. Ihan ensimmäiseksi haluan kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että pääsen esittelemään PK-yritysten näkökulmaa tähän komission omnibus-kontiasetukseen. Ensinnäkin on tärkeää todeta, että tämä New Deal kuluttajille, eli kuluttajat vahvempaan asemaan aloite on lähtenyt nyt matkalle. Se on seurausta kuluttaja- ja markkinointilainsäädännön uudelleen tarkastelusta ja kuluttajan suojadirektiivin hyväksymisestä. Ja tavoitteenahan on tar- havaita ja tunnistaa sellaisia yli määräisiä ja kohtuuttomia hallinnollisia taakkoja, joita ajan mittaan on saattanut kertyä. Me arvioimme tilannetta jäsenyritystemme kanssa ja yleisesti ottaen kuluttajansuojalainsäädäntö on yhä tarkoituksenmukaista. Meillä kuitenkin on joitakin erityisiä huomioita siitä, miten voidaan tunnistaa ja käsitellä tiettyjä päällekkäisyyksiä tuossa hallinnollisessa taakassa. Kukaan ei kiistä kuluttajien oikeuksien turvaamisen tärkeyttä. Ja yleisesti on keskitytty kuluttajalainsäädännössä näiden oikeuksien harjoittamisen mahdollisuuksiin ja sanktioihin. Ja PK-yritysten riski ei esimerkiksi Ryanairin ja sen, tyyppisten, sen tyyppisen kokoluokan yritysten tapauksessa. Kuluttajien oikeuksiin liittyy myös selviä riskejä. On ikävää, että komissio ei ottanut huomioon meidän pyyntöjämme siitä, että olisi pitänyt poistaa tiettyjä päällekkäisyyksiä tässä hallintotaakassa heikentämättä kuluttajien oikeuksia komission puheenjohtaja ja Juncker korostivat sitä, kuinka paljon kuluttajien oikeuksia tarvitsee puolustaa esimerkiksi päästöskandaalin ja lentojen peruutusten ja tällaisten yhteydessä. Ja jälleen kerran PK-yritykset joutuvat kärsimään suuryritysten epäasianmukaisesta toiminnasta ja sama on nähty esimerkiksi tietosuoja-asetuksen yhteydessä. Se, että sääntöjä ei noudateta, koskee yleensä tiettyjä rajattuja aloja ja sektoreita, ja ne eivät ole pk-sektoreita. Komissio pyrkii suitsimaan laajalle levinneitä kuluttajien oikeuksien loukkauksia e- eri jäsenvaltioissa, mutta tekstiehdotus jättää paljon liikkumavaraa ja voi koitua haitalliseksi pk-yrityksille. Ehdotetut toimet eivät ole oikeasuhteisia ja se, että pienetkin loukkaukset rajat ylittävässä kaupassa voivat aiheuttaa seuraamuksia, on kyseenalaista, sillä sitä ei mitenkään voida pitää laajalle levinneenä. Esimerkiksi verkkokaupassa ei välttämättä ole suinkaan tarkoitus harjoittaa rajat ylittävää kauppaa. Ja vaikka siitä koituisi hyvin vähäinen liikevaihto, niin muun muassa geoblocking-lainsäädäntö aiheuttaa niille siihen liittyvää lisätaakkaa. Komissio katsoo, että kuluttajan suojaa täytäntöön pannaan EU-ssa riittämättömästi tietyillä alueilla. Se, että onko yhdenmukaisten maksimirangaistusten käyttöönottoa, jotka liittyvät vuotuiseen liikevaihtoon oikea lääke tähän pulmaan. Yrityksellä voi olla suuri liikevaihto, mutta negatiivinen tulos. Ja sen sijaan, että asetetaan suuria sakkomaksuja, niin pitäisi keksityä ennaltaehkäisyyn kuluttajien oikeuksista tiedottamiseen, riidanratkaisumenettelyjen edistämiseen ja jäsenvaltioiden välisen koordinaation parantamiseen. Jos rangaistuksia annetaan, niin niiden pitäisi olla oikeasuhteisia ja ne pitäisi varata vakaviin ja tahallisiin kuluttajien oikeuksien loukkauksiin. Pidämme hyvänä sitä komission tavoitetta, että laaja-alaisia rikkomuksia kuluttajan oikeuksia kohtaan useissa jäsenvaltioissa pidetään, pidämme hyvänä, mutta pienet markkinatoimijat voivat saada tästä vaivoikseen lisää riskejä ja suuremman hallinnollisen taakan. Kuluttajien oikeuksien rikkomusten sanktioinnin pitäisi aina olla viimeinen keino – ja jos yrityksessä ei ole eri, erillistä oikeudellista yksikköä, niin se voi tahtomattaankin ja tahattomasti päätyä loukkaamaan kuluttajien oikeuksia. Pitäisi ottaa huomioon myös todellakin se, että ovatko rikkomukset tarkoituksellisia ja toistuvia. Kyse ei välttämättä ole aina järjestelmällistä petoksesta, niin kuin Volkswagenin päästötapauksessa, vaan vahingoista. EU-kuluttajabarometri osoittaa, että, että kaupassa esiintyvien hankaluuksien vaikutus ei ole merkittävä kuluttajien käyttäytymisessä. Ja suuret rangaistukset eivät suinkaan takaa komissionkaan mukaan ja sen tekemän vaikutusarvioinnin mukaan sitä, että sääntöjä noudatettaisiin entistä paremmin. Säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja sen vuoksi niitä saattaa päätyä rikkomaan tahtomattaankin, joten sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen ovat ainoita keinoja saada asiat toimimaan. Ja Parlamentissa on käynnistetty arvokkaita aloitteita kuluttajien oikeuksien parantamiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Ja se onkin erinomainen esimerkki siitä, miten pitäisi toimia näiden asioiden kanssa. Sitten vielä näistä äh, sanktioista. Todellinen New Deal kuluttajien kannalta takaisi myös sen, että kuluttajien oikeudet olisivat kaikkialla yhtä tärkeitä. Sitten ottaisin esille vielä sen, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus rajoittaa kotimyyntiä ja, ja etä, etämyyntiä myöskin. Ja tarvittaisiin yhtenäiset oikeudelliset puitteet, jotta voitaisiin päästä eroon niin sanotuista epäoikeudenmukaisista kaupan ehdoista ja hyvän kauppatavan vastaista toiminnoista. Ja tässäkin pitäisi muistaa oikeasuhteisuuden periaate. Kantavana ajatuksena pitäisi olla se, että tarvitaan yhtenäismarkkinat ja tästä huolimatta on poistettu paljon PK-yritysystävällistä lainsäädäntöä, jotta on saatu aikaan yhtenäiset oikeudelliset puitteet. Kolmanneksi käsittelisin sitten sopimusten, sopimuksista peräytymisoikeuksia. Ja komissio on ottanut tässä suhteessa huomioon meidän kantamme tähän 14 päivän peruutusoikeuteen sillä siitä on aiheutunut PK-yrityksille kohtuutonta taakkaa. On hienoa, että yrityksille on luvassa yksinkertaistusta tässä suhteessa ja jos kuluttaja on käyttänyt tuotetta selvästi väärin ja sen aiotun käytön vastaisesti, niin silloin myyjillä ei olisi velvollisuutta ottaa palautusta vastaan. Tämä on pelkästään järkevää ja maalaisjärjen mukaista. Ja Kauppiaan ei myöskään tarvitse jatkossa palauttaa rahoja asiakkaalle ennen kuin tuote on palautettu. Lisäksi toteaisin, että ennen kaikkea selvästi petolliseen toimintaan pitää tarttua. Meillä ei ole verkkokauppaan ja kauppapaikkoihin liittyviä suuria vastalauseita, mutta pitäisi ottaa huomioon kuluttajansuoja ja oikeuksien turvaaminen tässäkin yhteydessä sekä se, että onko myyjänä yksityinen taho vai yritys ja se, onko tarkoitus suorittaa palkkiota vai ei. Näiden yksinkertaistamisehdotusten lisäksi meidän mielestämme voitaisiin tehdä muutakin, esimerkiksi etämyynnin yhteydessä neuvotelluista sopimuksista. Etämyyntisopimukset pitäisi varata myös sellaisiin liiketoimintamalleihin, joiden tarkoituksena on harjoittaa etämyyntiä, esimerkiksi verkkokaupat, puhelinmyynti ja niin edelleen. Sitten tiedonantovelvoitteita pitäisi vähentää ja yksinkertaistaa. Ja samantyyppisten tiedonantovelvollisuuksien pitäisi koskea kotimyyntiä ja kaikkea muutakin myyntiä. Kiitos. Thank you very much. And then, uh... Kiitos. Nyt antaisin jäsenillemme puheenvuoron, jotta he voivat esittää kysymyksiä panelisteille. Ja ensin haluaisin antaa puheenvuoron Dan Daltonille, joka on esittelemme. Kiitoksia. Pari huomiota. Kiitoksia asiantuntijoille näistä esityksistä. Hiukan taustatietoa vielä ja aikataulusta. Ensi viikolla esittelen mietintöluonnoksen ja toivottavasti voitte sitten kesän aikaan vähän katsoa sitä määräaika tarkistusjättämiselle on syyskuussa, valiokuntaäänestys marraskuussa ja toivottavasti voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut tammikuussa. Eli tämä on suunnitelma. Niin käyn läpi nyt pari kohtaa tästä vielä. Eli kaupan purkuoikeus. No, parlamentissa ei varmaan ole enemmistö, joka tukisi komission ehdotusta parlamentti ei varmaan voi ehdottaa, että otettaisiin pois kaikkein parhaiten tunnettu kuluttajaoikeus. Minä en sitä tue, ja kollegoistakaan varmaan kovin moni ei sitä tue. Ja sitten kysymykseni. Tässä nyt puhuttiin paljon kustannuksista ja muusta, mutta kuinka moni ei ostaisi netistä, jos ei olisi kaupan purkuoikeutta? Tämä on tärkeää varsinkin pienille yrityksille – No, suuryrityksillä on brändit, jotka suojelevat heitä, mutta kun on pieni yritys, niin silloin tarvitaan tämä kaupan purkuoikeus, että ihmiset uskaltavat ostaa alun perinkään. En tiedä, onko kukaan teistä tarkastellut sitä, mitä seuraamuksia olisi sillä, jos tätä oikeutta ei enää olisikaan. Ja sitten rangaistuksista Tässä pitää olla varovainen, koska tässä sanotaan, että tämä todennäköisesti haittaa kuluttajien etuja. Se on hyvin laajasti sanottu, varsinkin digitaalisessa ympäristössä, jonka neljäs asiantuntijamme mainitsi. Eli digitaaliset yritykset maksavat, että myyvät kaikkiin maihin, vaikka et halusikaan. Eli oikeastaan kaikki yritykset kuuluisivat tämän sääntelyn piiriin, eli Onko tämä tarkoituksena? Ja sitten se, että liikevaihto käytettäisiin pohjana sakoille. Siinä pitää olla varo, aika varovainen. Ja olen hiukan huolissani ehdotuksesta, että otettaisiin huomioon maailmanlaajuinen liikevaihto. Eli jos on vaikka yritys, joka ei oikein tienaa mitään ja sitten siltä velotetaan 10 miljoonaa. Siis se ei joko pysty maksamaan tai sitten menee konkurssiin. Siis haluamko ajaa yrityksiä konkurssiin? Eli tämä pitää nyt saada kohdalleen, mutta kaikkein tärkeintä on se, että jos rangaistaan yrityksiä siksi, että he ovat aiheuttaneet vahinkoa kuluttajille, niin sitten näiden rahojen pitäisi mennä kuluttajan suojeluun. Ja kun ajatellaan vaikka tyyppihyväksyntää kysymystä, siellä ehdotettiin, että kaikki sakot, joita maksetaan, niin niiden pitäisi mennä rahastoon, joista autetaan kuluttajia. Eli tällaista keskustelua pitää käydä myöskin joukkokanteen osalta, koska komission ehdotukset eivät anna mitään kuluttajille, vaan tahoille, jotka muka toimivat kuluttajien etujen hyväksi. Eli haluaisin kuulla paneelin kannan. No sitten kaupustelu ja tuotteiden laatuerot. No olen huolissani siitä, miten komission ehdotus vaikuttaa sisämarkkinoiden koskemattomuuteen, koska esimerkiksi kaupustelun osalta, jos se kielletään esimerkiksi perheen elämän kunnioittamisen varjolla, niin sitten se avaa kyllä ovia muillekin esteille, joita jäsenvaltiot voivat ottaa lainsäädäntöön, vaikka perhe-elämä voi olla syynä. Se nyt ei olisi oikeasuhtaista, koska tätä asiaa on jo tutkittu aikaisemmin. Eli haluaisin kuulla kantanne tästä. Ja sitten tuotteiden laatuerot. Eli jos tuotteessa on eri ainesosa eri markkinoilla, niin sitten sen nimi pitäisi olla erilainen. Siis oikeastaan kun sanotte, että belgialainen Coca-Cola ei voi olla enää Coca-Cola, koska siinä on joissain maissa on ruokosokeria, joissain maissa on sokerijuurikasta ja joissain maissa sitten jotain eri vaikeutusaineita. Eli siis pitäisikö tämän takia sitten päästä eroon moninaisuudesta? Mehän olemme moninaisuudessa yhtenäisiä, mutta tämä olisi seurausta siis, jos toimittaisiin niin kuin ehdotatte. Ja sitten avoimuudesta tuen tätä osaa ehdotuksesta, eli kuluttajien pitää ehdottomasti tietää, keneltä he tilaavat, varsinkin verkossa. Mutta sitten tämä ranking-lista, en nyt oikein tiedä, miksi verkossa olisi yhdet säännöt ja verkon ulkopuolella toiset. Esimerkiksi supermarketissa kukaan ei sano, että tuotteet ovat keskimmäisellä hyllyllä, koska niitä halutaan myydä enemmän. Eli miksi netissä sitten olisi näin? Sanommeko, että ihmiset ovat typeriä verkossa, mutta eivät typeriä supermarketissa, eli tässä ei ole mielestäni mitään järkeä. Ja Buekilta haluaisin kysyä siitä, että poistetaan tämä välikäsi. Mutta jos tehtäisiin niin kuin te ehdotatte, niin nämä välikädethän yhdistävät kuluttajia ihmisiä, jotka tarvitsevat palveluita. Ja jos sitten heidän pitäisi kantaa vastuu, mutta jakaa voitot, niin miksi Amazon sitten toimisi? Miksei se vain sitten myy itseään itse ja irtisanoisi kaikki alihankintasopimuksensa pienten yritysten kanssa. Ja tässähän ei nyt tähdätä siihen, vaan me haluamme keskittyä kuluttajan oikeuksiin. Eli tässä nyt tämä lyhyt puheenvuoroni ja odottelen muiden puheenvuoroja. Kiitos. Kaunis kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Vaario esittelijät ensin Pascal Arimoa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää näitä neljää asiantuntijaa mielenkiintoista esityksistä näihin omnipuussäännöksiin, jotka meillä on käsillä hyvin pikaisesti. Ja minulla on kysymyksiä tästä peruutusoikeudesta ja dr. Klapsteinin kanssa olen oikeastaan yhtä mieltä, kun hän sanoi, että ongelma, jota pitäisi säädellä, ei todellisuudessa ole ongelma, sillä ensimmäisten 14 päivän kuluessa tätä ongelmaa ei yleensä esiinny ja kaikki markkinoiden osapuolet sanovat, että sitä ei ole, joten ei pitäisi myöskään kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka eivät ole ongelmia. Se on aivan totta. Silti haluaisin esittää hänelle kysymyksen siitä, että miten säädeltäisiin sitä, jos 14 päivän kuluessa tämän peruuttamisoikeuden perusteella tuote lähetetään takaisin palautuksena ja, ja siitä, että pitääkö tuotteen saapua myyjälle, tämän tuotepalautuksen saapua myyjälle ennen kuin hän maksaa rahat takaisin. Asiakkaanhan pitää myös maksaa tuote ensin ja sitten vasta hän saa sen tuotteen. Eli miltä tämä hänestä vaikuttaa? Onko jotakin numerotietoja, luotettavaa dataa siitä, missä määrin kuluttajat saavat rahapalautuksen ennen kuin tuote on palautettu. Eikö se ole jo ihan yleinen käytäntö, että ensin palautetaan se tuote ja sen on saavuttava perille myyjälle ennen kuin kuluttaja saa rahansa takaisin. Sitten toinen kysymys koskee Beukin esitystä. Jos oikein ymmärsin, niin teidän yhdessä diassanne luki yläosassa, että on jo nyt käytäntö, että kauppialla olisi virheellisen käytön yhteydessä jo oikeus hinnan alennukseen. Onko näin ja jos näin on, niin mit, miten usein tätä tapahtuu niiden ensimmäisen 14 päivän kuluessa? Ja sitten kolmas kysymys on suunnattu kaikille puhujille. Viime viikolla näin Saksan ZDF-kanavalla Frontal 24-ohjelmassa reportaasin, jonka mukaan Amazon yksinkertaisesti tuhoaa palautustuotteita massiivisissa määrin, sillä Amazon ei ilmeisesti pysty tai halua myymään niitä edellään. Eikö tässä teidänkin mielestänne ole kyse pohjimmiltaan siitä, että peruutusoikeuden ja palautusoikeuden väärinkäyttö johtaa tähän. Ja siitä on tullut yleinen käytäntö, että tuotepalautukset eivät enää päädy takaisin myytävien tuotteiden piiriin ja eikö meidän lainsäätäjänä pitäisi pyrkiä jollakin tavoin estämään tällaista? Kiitos. SND-ryhmän puolesta Gebhardt. Kiitoksia. Eli Arimo, ehkä lisäisin näihin kysymyksiin vielä sen, että on Amazonin tyyppisiä yrityksiä, jotka sanovat, että tilatkaa paljon, voitte sitten palauttaa niitä, jos ette tarvi kaikkea. Eli yrittäjällekin on vastuuta sen suhteen, millä tavalla mainotaan tuotteita ja palveluita, eli tätä asiaa pitää vielä käsitellä. Eli yritysvastuu pitää ottaa myöskin huomioon, mutta tästähän nyt ei ollut kyse, mutta se pätee myöskin tähän tilanteeseen. Jos yritys kehottaa ostamaan paljon ja perustelee sillä, että jos ei jotain tarvita tai halua, niin sen voi sitten palauttaa. Niin silloinhan yrityksen täytyy kyllä ymmärtää itsekin, mitä se tekee. On erittäin hyvä, että komissio on vihdoinkin tehnyt ehdotuksen joukkokanteista. Tämähän koskee juuri Eurooppa-kysymyksiä. enkä nyt usko, että tämä mitenkään erityisesti vahingoittaisi pk-yrityksiä. Jos meillä on sanktioita tai vahingonkorvauksia vaaditaan yrityksiltä, niin se johtuu siitä, että ne eivät ole noudattaneet sääntöjä. Ja jos nyt väitetään, että tämä olisi haitallista yritykselle, niin sitten kyllä mietin, että mistä näkökulmasta tätä asiaa oikein katsotaan. Meillä on muutamia esimerkkejä tästä ja muutama vuosi sitten oli tällaisia tapauksia. Kysehän oli kännyköistä ja niiden soittoäänistä. Ja monet ihmiset sitten eivät allekirjoittaneet mitään sopimusta, mutta kuitenkin he joutuivat tällaisen sopimuksen alaiseksi. Ja se maksoi sitten kuukaudessa 5 euroa, 6 euroa, vaikka 11 euroa. Minä tiedän, koska oma mieheni oli yksi näistä uhreista. Ja sen jälkeen oli vaikea päästä siitä eroon. No ei kukaan nyt rupea valittamaan viidestä eurosta. Mutta jos miljoona kansalaista on mennyt tähän lankaan, niin sitten kyse on vähintään viidestä miljoonasta voitosta, joka on saatu epärehellisesti ja muiden yritysten kustannuksella. Ja jos joukkokanne voidaan tehdä tällaisessa tapauksessa ja saadaan oikeutta kansalaisille, niin mielestäni se on hyvin tärkeä kysymys. Ja siksi on erittäin hyvä, että tehdään näin. Ei kyse ole pelkästään dieselskandaalista, vaan myöskin niistä tapauksista, joissa ei kannata lähteä oikeuteen, koska kyse on pienistä summista. Mutta sitten kun katsotaan, kuinka monia ihmisiä tämä koskee, niin sitten kyse onkin suurista summista. Ja sitten PK-yrityksetkin voivat pitää tämän mielessä. Sitten toinen asia, peruuttamisoikeus. Dalton on täysin oikeassa. Minun ryhmässäni ei missään tapauksessa voida hyväksyä sitä, että kansalaisten ja kuluttajien oikeus, siis oikeus, jonka he tuntevat, niin että tämä oikeus nyt kyseenalaistettaisiin. Se ei tule kuulonkaan. Ei ole mitään näyttöä siitä, että tämä olisi tarpeen, eikä ole mitään näyttöä siitä, että olisi valtavia määriä ihmisiä, jotka käyttävät tätä oman hyötynsä edistämiseksi. Eli se on kyllä aika paksua kyllä, jos sitten lähdetään väittämään, että parlamentin jäsenet ja muut sanovat, että he edustavat kuluttajien oikeuksia. Eli Vetäkää tämän nyt takaisin, mitä sanoitte tähän lopuksi, eli tätä ei voida hyväksyä. Enkä myöskään puheenjohtaja voi hyväksyä sitä, että tällaisia ihmisiä kutsutaan tänne, jotka tekevät tällaisia väitöksiä täällä. Eli tähän pitää vielä kyllä puuttua. Ja sitten kolmanneksi vielä verkkoalustat ja rankinglistat. Tämän tärkeä aihe. No, tietysti Dalton on niin, että supermarketin hyllyt hyllytila riippuu siitä, kuinka paljon yritys on valmis maksamaan hyllytilasta. Mutta voidaan nyt katsoa kokonaistilannetta kuluttajien kannalta. Niin kuin hiljattain minulle tapahtui, yhden ravintolan ruokalistaa olin hakemassa ja Etsin sitä verkosta. Ja oikeilla, ravintolan oikeilla nettisivuilla, kolmannella sivulla oli jotain, ja taisin että nyt kaikki ei ole ihan kohdallaan. Ja tähänkin täytyy puuttua, koska tässä kyse on siitä, että joutuu menemään eri sivustoille pystyäkseen vertailemaan näitä tietoja. Eli siksi nämä algoritmit ja nämä ranking-listat ovat tärkeä kysymys, joita tulee käsitellä. Ja haluaisin kysyä vielä asiantuntijoilta, mitä mieltä olette asiasta, koska tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, joita me käsittelemme. Kiitos. Thank you, and then I uh, would like to give the floor to uh, Mr. Schwab. Kiitos. Schwab seuraavaksi. Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos kutsusta tähän mielenkiintoiseen kuulemistilaisuuteen ja kiitos myös asiantuntijoille, jotka valaisivat meille asioita, jotka olivat neuvottelujen kohteena jo silloin, kun tuosta kuluttajan oikeusdirektiivistä keskusteltiin ja neuvoteltiin pari vuotta sitten ja digitaalinen kaupankäynti ei silloin ollut niinkään keskiössä. Olin tuolloin direktiivin esittelijänä ja voin nyt todeta, että aika moni asia onnistui aika hyvin ja peruuttamisoikeuden kanssa ei ole ollut kovinkaan paljon ongelmia. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on nyt aika tarkka ja, tarkat ja toimivat säännöt, jotka luovat selkeän oikeudellisen tilanteen – Kuluttajien pitää tietää tarkoin, mikä heidän oikeutensa on ja mitä oikeuksia heillä on, ja vain silloin he voivat toteuttaa näitä oikeuksia kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi lentomatkustajien oikeudet ovat vähemmän monimutkaisia kuin kuluttajan oikeudet ylipäänsä, mutta niistä ollaan aika hyvin tietoisia ja silloin ne toimivat. Ja samanlaiset säännöt on saatava aikaan myös digitaalisessa kaupassa ja siinä on jo päästykin eteenpäin. Sanon kuitenkin myös, että me tarvitsemme yhdenmukaistamista ja se olisi kuluttajien hyväksi. Niin eh, totean samalla, että sääntöjen on oltava samanlaisia ja oikeasuhteisia kaikkialla Euroopassa ja siksi meidän täytyy pyrkiä myös kartoittamaan sitä, miten tämä toimii. Joissakin osa-alueissa on ongelmia, esimerkiksi kotimyynnissä joissakin jäsenvaltioissa, mutta täytyy olla myös muita toimi, toimintakeinoja jäsenvaltioiden kanssa kuin valvonta ja rangaistukset. Ja siksi olisi hyvä, jos asiantuntijat voisivat kertoa meille, minkälaisia keinoja kussakin jäsenvaltiossa on puuttua näihin epäasianmukaisiin käytäntöihin, ja niitä voitaisiin paremmin sitten toteuttaa siellä paikan päällä ilman, että se vaikuttaa Euroopan tason kuluttajan oikeuksien suojaamiseen. Kiitos, Styler. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos panelisteille. Tämä on ollut äärimmäisen hyödyllinen. Tässä on hyvin sivuttu näitä aiheita, mitä tulee räätälöityviin rikkomuksiin, avoimuuteen muun muassa. Minä haluaisin nostaa esiin erään esimerkkitapauksen ja kuulisin mielelläni, mikä on kantane asian. Ja tämä liittyy lippujen uudelleen kaupusteluun, jossa on jossa EU-kuluttajia ja faneja rahastetaan melko räikeästi. Tämä on mielestäni epämiellyttävä. Tässä on useita esimerkkejä, joita on nostettu esiin. Kuluttajat, jotka haluavat käydä katsomassa esitystä, vaikkapa Hamilton-esitystä Lontoossa ja Gogon kautta he näkevät, että hinta on 6000 ja vielä 1500 palvelumaksut päälle, vaikka Hamiltonin lippuen myymien uudelleen myyminen on kiellettyä. Ja Viagogo on saanut miljoonan sakot kuluttajien harhaanjohtamisesta. Ja mielestäni näiden asioiden suhteen voitaisiin puuttua näihin ongelmiin? Mitä kuluttajat voivat tehdä tällaisissa tapauksissa? Kun katsotaan sitä, miten ihmisiä käytetään markkinoilla tavalla, jota me emme voi tässä valiokunnassa hyväksyä kuluttajansojan johtavana valiokuntana, niin kuinka me voisimme tätä hyväksikäyttöä estää? Lippujen jälleenmyyntiin sivustojen pitäisi myydä lippuja ostohintaan ja tässä pitäisi olla enemmän avoimuutta. Ja täällä nimenomaan esitelmissä nostettiin tämä seikka esiin. Lisäksi oli syytä luoda säännöt liittyen lippujen käyttörajoituksiin esimerkiksi. Ja nämä alustat ovat sellaisia, että niillä on täysin kriittisen tärkeä rooli mainostamisen suhteen. Ihmiset, jotka haluavat ostaa lippuja, eivät tiedä, mistä on oikein kyse ja joutuvat todella ikävään tilanteeseen. Katson nyt Dania, tämä niin kutsuttu Ed Sheeran-asia. Hän otti kantaa nimittäin aiheeseen. Ed Sheeran tapas oli sellainen, että 10 030 lippua, jotka ihmiset olivat ostaneet – ja heidän piti hakea sitten korvauksia, koska nämä olivat kelvottomia lippuja. Ja eräs kuluttaja sai neljästä lipusta 4000 euroa korvasta, kun tässä piti olla mahdollisuus tavata ja kätellä Ed Sheerania, vaikka tällaista lippua ei ollut oikeasti edes ollut koskaan myynnissä. Ja olisi mielenkiintoista tietää, josko tähän asiaan voisi tämän keskustelun puitteissa tai tämän lainsäädännön puitteissa löytää ratkaisu. Tai voisitko katsoa tätä esimerkkinä ja katsoa, olisiko tähän jotain lisättävää. Minä nostin esiin tämän esimerkkinä, koska joskus on hyvä nostaa esiin esimerkkejä, kun puhutaan tällaisista epäreilusta kaupallisista käytännöistä. Kiitos erittäin paljon puheenvuoroista. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen keskustelu. Thank you, Catherine. And... Kiitos, Catherine. Siten antaisin puheenvuoron takaisin panelisteille, jotta he voisivat vastata yksitellen näihin kysymyksiin, joita nostettiin esiin. Klapstan ensimmäisenä, olkaapa hyvä. Thank you very much. Mr. Dalton, I... Kiitoksia. No tietenkään ei tiedetä, kuinka moni jättäisi ostamatta, jos jotain muutetaan. Mutta puhuin vain tästä peruuttamisoikeudesta, eli sen piti tasapainottaa tilannetta. Eli näitä tavaroita ei voi kuitenkaan kaupassa testata. Eli jos näin haluaa tehdä, ottaen huomioon, että tiedot osoittivat, että mitä ongelmaa ei ole, mutta jos näin tehdään, niin ensin täytyy tehdä tutkimus siitä, mitä tapahtuu taloudellisesti. Ja halusin korostaa vielä, että se mitä nyt on ehdotettu, että Ja nyt Saksassa on puhuttu vuoden 2013 peruuttamisoikeuden muutoksesta. Ja siellä puhuttiin siitä, kuinka paljon kuluttaja saa testata. Eli tästä puhuttiin. Ja tämä johtaa suurempaan epävarmuuteen kuluttajien osalta. Sitten Amonin kysymys. Jos nyt katsotaan, miten peruuttamisoikeus on kehittynyt, niin tällä hetkellä mielestäni tilanne on täydellinen. Kuluttaja voi saada rahat takaisin ilman, että palataan tähän Saksan malliin, mutta niin ei ole pakko tehdä. Eli hän voi saada lisävarmuutta ja jos ei, niin hän voi sitten lähettää tavaran takaisin eikä pyydä mitään ennakkokorvausta. No sitten kuinka monet kuluttajat käyttäisivät tätä mahdollisuutta? No puhuttiin, että siitä nyt, se nyt ei ole kovin iso asia, koska kovin moni kuluttaja sitä kuitenkaan tekisi. Mutta en halua kuitenkaan poistaa sitä niiltä, jotka haluavat sitä hyödyntää. Sitten puhutte taloudesta ja että Amazon tuhoaa monia tavaroita. No sillä on tietysti myöskin ympäristövaikutus. Peruuttamisoikeudella on ympäristövaikutus. Mutta Ja sitten, jos nämä muutokset toteutuvat, niin silloin on hyvin paljon kuljetuskustannuksia ja se vaikuttaa taas ympäristöön, koska tavaroita lähetetään ensin kuluttajalle ja sitten kuluttaja lähettää se takaisin. Ja jos hän ei saakaan korvasta, niin sitten hän sanoo, että no lähettäkää sitten uudestaan se tavara ja se ei ole mitenkään ympäristöystävällistä. Niin siinä taisi olla kaikki. Kiitos. Okay, so I will answer the first uh, about dual quality at first. So I think if you... Minä voisin puhua näistä laatueroista. Mikäli ostaa X-merkistä juustoa tai pesuainetta, joka ostetaan jäsenvaltiossa yksi, niin voisi odottaa, että jäsenvaltiossa kaksi on samat ainesosat ja koostumukset. Paketissa olisi syytä mainita, että tässä ei ole palmuöljyä tai että juusto on Slovakian markkinoille – ja niin edelleen. Mielestäni tämä olisi syytä mainita. Mielestäni tässä olisi syytä myös olla eri nimi, mikäli se on eri markkinoille tai mikäli se ei sisällä palmeöljyä ja niin edelleen. Yes, thank you very much. Uh, I'll try to... Kiitos paljon. Minä pyrin vastaamaan keskeisempiin kysymyksiin. Ensin Daltonin kysymys rankingista ja siitä, miksi on tärkeää lisätä avoimuutta. Jälleen kuten totesin, niin kuluttajien on ymmärrettävä, minkä tyyppisiä tarjouksia he saavat ja millä perusteella ne tehdään. Tämä supermarket-vertaus on hyvä ajatus, mutta se ei kyllä toimi ihan sillä tavalla, kuten edustaja Dalton esitti, sillä kyse ei ole pelkästään siitä, että mitä missäkin hyllyssä supermarketissa on, sillä verkossa tuo tarjonta esitetään eri tavalla. Pointti on se, että jos tehdään vertailua, niin pitäisi ajatella sitä, että kun kävellään supermarketissa, niin niiden hinnat muuttuvat sen takia, että juuri sinä kävelet sitä hyllyn ohi ja kullekin näytetään henkilökohtaiset hinnat. Tämä olisi sellainen vertaus, joka toimisi supermarketin ja verkkokaupan välillä. Ja tämän takia tarvitaan lisää avoimuutta ja lisätietoa kuluttajille siitä, miksi he näkevät tiettyjä hintoja verkossa ja millä perusteella ne muodostuvat. Sitten sanktiot. Tässä puhutaan siis maksimi sakkorangaistuksista ja komission mielestä näiden enimmäis rangaistusten pitäisi olla jäsenvaltioiden käytettävissä ja tietenkin asiat pitää ratkaista aina tapauskohtaisesti lainsäädännön perusteella ja jäsenvaltioille on asetettu pitkä luettelo pakollisia kriteerejä, joita luokkaustapauksissa pitää tutkia. Ovatko ne rikkomukset olleet toistuvia ja tahallisia ja niin poispäin. Ja tämä otetaan huomioon siis myös PK-yritysten suhteen. Sitten sitten äh, vastuullisuudesta ja yhteisvastuullisuuden periaatteesta puhuttiin ja siitä, että miksi emme sitä vaadi. Meidän mielestämme se pätisi vain tiettyihin tilanteisiin, joissa on dominoiva, märävä markkina-aseman tilanne välittäjällä ja sitten jos sillä on vaikutusta taloudelliseen suhteeseen, niin pitäisi kuluttajalla olla oikeus ottaa yhteys tähän alustaan tai viitata siihen. Ja Arimont kysyi tästä kauppiaan oikeudesta palauttaa rahat peruuttamisoikeuden käyttämisen jälkeen. En löytänyt niitä lukuja, kun tästä puhelimestani niin yritin etsiä, mutta 10 eh, tai 15 artiklasta jostain sieltä välimaastosta löytyy kuluttajaoikeusdirektiivistä se vastaus, sillä tämä oli uusi oikeus, joka tuli uuden direktiivin myötä. Ja kauppialla, kauppialle tuli tällainen uusi oikeus ja me emme suinkaan olleet siihen tyytyväisiä ihan vain tiedoksi. Mutta en tiedä, miksi se ei sitten riittäisi. Ja sitten Catherine otti esiin tämän lippujen uudelleenmyynnin kysymyksen. Se on todellakin suuri ongelma kuluttajille. Olemme kirjoittaneet asiasta kahdesti jo Euroopan komissiolle ja CBC-verkostolle ja kuluttajaviranomaisten verkostolle ja siellä on ruvettu tarkastelemaan asiaa, mutta mietitään, että valitaanko jokin yhteinen lähestymistapa tähän, tähän asiaan vai kohdistetaanko se vain tiettyihin yrityksiin esimerkiksi, mutta on aikeita siihen suuntaan, että tietyn tyyppistä kaupankäyntiä pyrittäisiin kieltämään esimerkiksi juuri jos näitä lippuja trokataan ja myydään sitten korkeammalla hinnalla. Ja me ehdottaisimme jotain muutoksia tässä suhteessa. Kiitos. I can still answer. Okay, thank you. First of all to Mr. Dalton. Niin, Daltonille vielä. Ehkä voisit katsoa tätä varsinaista tekstiä liittyen näihin laajoihin rikkomuksiin tässä lakitekstissä ei ole mitenkään viitattu laajamittaisiin rikkomuksiin. Eli se oli ensimmäinen huomioni. Sitten peruuttamisoikeus. Tuntuu, että komissio haluaisi päästä eroon tästä oikeudesta, mutta se ei pidä paikkaansa. Peruuttamisoikeus on edelleen olemassa Ainoa ero on se, että joissain tapauksissa on tiettyjä muutoksia. Enkä nyt oikein näe missään ongelma. Meillä on tietoja. Meillä on vuodelta 2007 belgialainen tutkimus. Eli viisi sadasta kuluttajasta myöntää, että heillä ei ollut tarkoituksena ostaa, kun he tilavat jotain netistä – Eli 500 myönsi sen. Ja valituksia on tullut paljon kauppialta. Huonekaluja on lähetetty takaisin, koska ne haluttiin vain puutarhajuhliin ja sitten seuraavan päivän lähetetään takaisin. Ja sama koskee muotivaatteita. Niitä käytetään jossain juhlissa ja sitten lähetetään takaisin. Belgiassa nyt varmaan paljon televisiosta lähetetään takaisin, koska niitä ei käytetä enää Belgian tappion jälkeen ja niin edelleen. Katsotteko, että tämä on rehellistä käytöstä? Jos ostaa tuotteen, käyttää sitä ja sitten palauttaa. Mielestäni se on petos. Vain tämän halusin sanoa. Minun mielestäni se on petos. Jos kuluttajana käytät tuotetta ja sitten palautat sen, kyllä näissä asioissa pitää olla rehellinen. Eli tämä nyt vain halusin sanoa. Ja kuluttajajärjestötkin ovat eri mieltä tästä asiasta, mutta tämä ei ole rehellistä käytöstä kuluttajilta. Ja peruuttamisoikeuden osalta täytyy katsoa, miksi tätä muutosta on ehdotettu. Logiikkahan on se, että yleensä kauppa on tehty, kun on sovittu hinnasta ja tuotteesta. Tämä koskee sähköistä kauppaa, mutta kyllähän aikaisemminkin oli etämyyntiä, esimerkiksi posti myyntiluetteloiden kautta. Ja ainoa syy tämän oikeuden muuttamiselle on, on se, että kuluttaja voi tarkistaa tuotteen. Fyysisessä liikkeessä hän voi sen tehdä. Eli kaikki, mikä menee sen yli, ei noudata sitten lain kirjainta. Sitten on sanottu, että teet tietoja ei ole. No meillä on joitain tietoja ja me olemme kuulleet myöskin jäsenjärjestöjämme jotka ovat hyvin edustavia. Eli on hyvä, että komissio on yhteydessä näihin järjestöihin ympäri Eurooppaa. Saamme niiltä tietoja. Ja sitten Ahnimo, te puhuitte jotain Amazonista ja siitä, että se tuhoaa tuotteita. PK-yritykset eivät tuhoa tuotteita, mutta täytyy olla rehellinen. Ostatteko koskaan tuotetta, jos sen pakkaus on vahingoittunut? Ei. Myös supermarketissa te yritätte löytää toisen pakkauksen. Eli vaikka pelkästään pakkaus on vahingoittunut, niin se johtaa kuitenkin tappioon kauppiaalle. Ja tämä palautusjärjestelmä, Monet näistä suurista yrityksistä sähköisen kaupan alalla ovat joutuneet ongelmiin juuri siksi, että paljon tuotteita palautetaan. Se on valtava kustannus. Se vie paljon aikaa ja rahaa ja myöskin tämä täytyy muistaa. Enkä ymmärrä, on sanottu, että jos haluamme parantaa peruuttamisoikeutta, niin siitä olisi haittaa sähköiselle kaupalle. No miksi sähköinen kauppa on parempi kuin tavallinen kivijalkaliike? Me tuemme sähköistä kauppaa, koska se on lisäetu pk-yrityksille, mutta ei se ole sen parempi kuin kivijalkaliikkeet. Eli jos nämä kaksi muutosta tehdään lainsäädäntöön, niin ei se tarkoita, että sähköisestä kaupankäynnistä tulisi vähemmän suosittua. Siis kyse on tämän perutusoikeuden väärinkäytöksistä. Sitten viimeinen kysymys. En muista, kuka sen esitti. Eli ovikaupustelu. No suoraan sanottuna en tunne näitä ongelmia. Niitä taitaa olla vain Tsekin tasavallassa. Eli ehkä tässäkin voisin sanoa, että meiltä puuttuu tietoja. Voidaksemme todeta, että asiassa on ongelma. Kiitos ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron. Haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan komissiolla meillä on kaksi edustajaa täällä. Rodriguez Galino ja Prietitis. Päättäkää te, kuka avaa samaisen arkkonsa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mikäli teitä ei haittaa, me molemmat sivuamme näitä täällä esiin nostettuja aiheita. Mikäli teille sopii, niin haluan kiittää teitä siitä, että järjestitte tämän kuulemisen esittelijä. Joutuu työskentelemään tiukalla aikataululla. Tiukka aikataulu on myös komissiolla. Kiitos varjostelijoille, jotka nostavat esiin näitä huolia ja kiitos puhujille. Minä en pysty näihin kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, eikä se lienekään kuulemisen tarkoitus. Komissio voi keskustella tästä myöhemmässä vaiheessa varmasti. Minä haluaisin muistuttaa, mitkä ovat kontiasetuksen tavoitteet, mikä ovat uuden aikaistamis- ja kuluttajan suoja pakettien tarkoitukset. Ensinnäkin tässä halutaan parempi täytäntöönpano kuluttajalainsäädännön kohdalla ja rangaistukset, yksittäiset valitukset ja muut – ovat keinoja kuluttajalainsäädännön uuden aikaistaminen, jotta pystytään vastaamaan digitaalisten markkinoiden haasteisiin. Me haluamme, että alustojen toiminta on avoimempaa. Täällä on sivutuaihetta. Yritysten kannalta tämä vetäytymisoikeus ei ole kovinkaan suosittu ja lisäksi selvennys liittyen joihinkin sääntöihin, jotka ovat osoittautuneet nykyvaiheessa hankaliksi täytäntöön pantaviksi liittyen näihin laatueroihin ja kaupusteluun. Mikäli voisin aloittaa nostamalla esiin tietyn aiheen, jota nostettiin esiin täällä monen toimesta, se oli tämä vetäytymisoikeus Haluaisin tietää, mikä on komission tarkoitus. Me haluaisimme, että olisi reilu tasapaino korkean kuluttajan suojan, mutta toisaalta yritysten kilpailukyvyn välille, varsinkin Euroopan pk-yrityksille, jotka myyvät verkkovälitteisesti tuotteitaan. Me seisomme täysin rinnoin vetäytymisoikeuden puolella, mutta Tämä on taakka rehellisille kauppiaille. Säännöt ovat liian monimutkaisia ja tämä saattaa johtaa turhiin kiistatilanteisiin. Kauppian on hyväksyttävä käytettyjä tuotteita ja sitten näitä joudutaan myymään eteenpäin käytettynä tuotteina. Tämä on edelleen mahdollista. Kuluttajien käyttäminen vähentää arvoa. Tämä saattaa johtaa erittäin vaikeisiin toimenpiteisiin, vaikeisiin keskusteluihin ja ratkaisun löytäminen saattaa olla vaikeaa. Meidän ehdotus on ennakoitavampi ja selkeämpi sääntöjen suhteen, mitä tämä vetäytymisoikeus pitää sisällään. Kuluttajien ei pitäisi lähettää takaisin enää tuotteita, joita on käytetty enemmän kuin mitä normaali testaus, se että mahtuuko tuote esimerkiksi tarkoittaa, ja välttämättä ei ole pakko palauttaa 100 prosenttia varoista, mikäli tuotetta on käytetty liikaa. Ja kuluttaja ei joudu, käyttää myyjä ei joudu siis enää neuvottelemaan tästä arvon alenemisesta kuluttajan kanssa. Tästä on puhuttu ja tiedosta on puhuttu paljon tänään. En puhu nyt niistä tiedoista, joita meillä on tämän aiheen kohdalla. Haluaisin kuitenkin korostaa, että meidän näkemyksestä tämä vetäytymisoikeus ehdotus koskee ainoastaan vähemmistöä kuluttajista. He, jotka eivät käsittele tuotteita riittävän varovasti vetäytymisoikeuden puitteissa, niin tämä koituu heidän vahingoksi. Mikään ei muutu heidän kohdalla, jotka kokeilevat tuotetta aivan samalla tavalla kuin he tekisivät kaupassa fyysisesti. Ja täällä kuultu argumentti, se, että nämä säännöt avaavat mahdollisuuden kauppiaille väärinkäyttää heidän asemaa. Mikäli kuluttaja todellakin haluaa huijata kuluttajaa, joka yrittää käyttää omaa vetäytymisoikeuttaan, niin hän ei anna rahoja takaisin kuluttajille olivat säännöt mitkä tahansa nykytilanteessa – ja tämän tyyppisen käytökseen tulisi puuttua vahvemmin yksityisten ja julkisten sääntöjen kautta ja ne ovat osa tätä uutta pakettia. Suuri osa kauppiaista ovat rehellisiä. He kunnioittavat sääntöjä ja tekevät parhaansa, että he pystyvät vastaamaan kuluttajan odotuksiin myös välttääkseen mainehaitan. Mainehaitta on erityisen merkittävä asia verkkovälitteisillä markkinoilla. Huono arvio saattaa vaikuttaa erittäin negatiivisesti kauppiaaseen. Hyvä puheenjohtaja, hyvin lyhyesti vielä. Useita kommentteja tehtiin sakoista. Mitä tulee laskentamalliin, ei tähän liikevaihtoon. Tämä on otettu muista EU-välineistä, muiden muassa yleinen tietosuoja-asetus liittyen tähän eh, itse mekanismiin ja eh, sakon suuruuteen, se miten tämä sakon suuruus lasketaan liikevaihdosta. Ja tätä silmällä pitäen jotkut jäsenvaltiot ovat jopa pitäneet korkeampia kynnyksiä kuin mikä tämä meidän ehdottoma 4 prosenttia on. Mutta myös tämä vaikutus, joka tällä saattaa olla yrityksiin, on merkityksellinen. Minä haluaisin nostaa esiin, että tämä meidän yläraja liikevaihdolle koskee erittäin laaja-alaisia ja merkittäviä rikkomuksia. Sellaiset rikkomukset, jotka, johon liittyy yhteisiä Euroopan unionin toimielinten toimia. Ja kokemukset osoittavat meille, että nämä toimet koskevat melkeinpä yksin omaan suuryhtiöitä, ei pieniä yrityksiä. Laatuerot, se nostettiin täällä esiin. Voisitko päättää puheenvuoron? Me olemme jo yliajalla. Meillä on vielä esitellen puheenvuoroja ja myös paljon muita asioita käsiteltävänä. En minä voi näitä ongelmia ratkaista, mutta voisin kenties viimeistellä tämän puheenvuoron laatuerot. Halusin sanoa, että meidän tarkoitus ei ole kieltää tuotteita, joissa on erilaisia piirteitä. Meidän ehdotus on se, että tuotteet, joita markkinoidaan identtisinä, mutta niissä on kuitenkin merkittäviä eroja. Me haluaisimme, että tämä käytäntö, joka on olemassa yhteisen tutkimuslaitoksen toimesta ja jota testataan paraikaa auttaa jäsenvaltioita löytämään identtiset tuotteet, mitkä ovat vastaavuuksia, mitkä ovat eroavaisuuksia. Mutta me olemme sitä mieltä, että on olemassa tuotteita, joilla on erilaisia piirteitä. Ne noudattavat lainsäädäntöä, kuluttajan käytäntöjä, tiettyjen raaka-aineiden saatavuutta tietynä hetkenä tietyssä jäsenvaltiossa. Ja mm, toki näissä olosuhteissa on mahdollista markkinoida tuotetta tietyllä nimellä, tietyllä tuotemerkillä – jäsenvaltioiden on perusteltava, koska tämä markkinointi on harhaanjohtava. Olisi niin, ollut myös monia asioita, joita olisin halunnut sivuta. Kaupustelu, nämä yksittäiset valitukset, alustojen avoimuus. Tähän ei nyt ole aikaa. Toivottavasti ehdimme palata näihin aiheisiin ja muihinkin myöhemmissä keskustelussa. Kiitos oikein paljon. Uh, Kiitos. Tämähän on aina mahdollista. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron esittelijän Daltonille. Ole hyvä. Kiitos paljon. Yritän puhua lyhyesti. Otan ensin kolme asiaa. Ensinnäkin herra sillä näyttää siltä, että olette saanut Hen- Gebhardin ja minut samalle kannalle ja se on todella historiallinen tapahtuma. En oikeastaan voi hyväksyä sitä, mitä sanoitte, sillä me olemme kuluttajan suojavaliokunta. Me emme ajattele, että kuluttajan suoja, kuluttajat ovat pettureita. Toki väärinkäytöksiä esiintyy ja se täälläkin tunnustetaan, mutta jos peruuttamisoikeus poistetaan, niin silloin annetaan oikeus petollisille kauppiaille huijata ja pettää kuluttajia. Sillä monet kauppiaat eivät hyväksyisi tuotepalautuksia silloinkaan, jos tuotteessa on jokin vika. Ja tässä valiokunnassa me perustavanlaatuisesti olemme eri mieltä teidän kanssanne, siitä voitte olla varma. Sitten toisekseen, jos katsotaan mihin tämä ajanolon johtaa, niin pitäisi tehdä ero kauppatavan ja äh, laillisen tilanteen välillä, sillä Kuluttajien on vaikea toteuttaa yksistään näitä peruuttamisoikeuksia, joten yritysten pitää sallia se. Jos äh, hinnat ovat halpoja, niin silloin äh, voisi olla sellainen tilanne, että oikeuksiakin on poljettu, mutta sitten taas jos hinnat ovat kohdallaan, niin sitten kuluttajien oikeudetkin ovat turvattu. Eli, eli jos tällainen valinnanvara olisi, niin silloin kuluttajat voisivat valita äh, vähäisemmän oikeusturvan ja halvemman hinnan tai sitten korkeamman hinnan ja paremman turvan. Eli vaikka väärinkäytöksiä jossain määrin esiintyykin, niin etenkin niillä markkinoilla, joilla verkkokauppa on heikkoa, pitää varmistaa se, että kuluttajat voivat luottaa ostokseensa ja siihen, että he saavat rahansa takaisin tällaisissa palautustapauksissa. Ja olen samaa mieltä kollegojen kanssa tästä. Sitten tämä eh, eri, eri koostumukset ja eri, eri merkinnät tuotteissa eri markkina-alueille, niin silloin sisämarkkinoita kyllä pirstotaan, jos vaikka yhden sokerityyppisen raaka-aineen muuttaminen tarkoittaisi sitä, että kyseessä oli eri tuote vaikka Belgian ja Britannian markkinoilla. Kommentoisin tätä eh, supermarkettiverkossa asiaa ja sitä esimerkkiä, jos menet Deleisiin Brysselissä tai maaseudulla – niin silloin hinnat ovat eri näille eri tuotteille näissä eri paikoissa ja kuluttajille tarjotaan samaa tuotetta eri hinnoilla ja sitten toisaalta jonkin muun tuotteen kuluttaja saattaa saada halvemmalla hinnalla, koska on jo ostanut aikaisemmin jotain samana päivänä. Ja tätä tapahtuu kyllä tuossa offline-maailmassa eli kivijalkakaupoissa ja verkossa sitten esiintyy ihan samaa. On selvää, että meillä on mielipideeroja ja äh, odotan mielenkiinnolla sitä, että pääsemme työstämään niitä, mutta halusin tämän vain mainita. Toivottavasti ensi viikolla saan mietintöluennokseni valmiiksi ja sitten tulevina kuukausina odotan yhteistyötä kanssanne. Kiitos paljon, Dan. Paljon mietittävää kesäloman ajaksi. Kiittäisin panelisteja heidän näkemyksistä. Kiittäisin myös komissiota, esittelijä, varjoesittelijöitä heidän puheenvuoroista. Tämä esityslistan kohta on saatu päätökseen. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kompromissitarkistusten käsittely, aihe, säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten. Esittelijä Nikola Danti, ole hyvä. Grazie presidente, grazie a tutti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille kaikille. Haluaisin nyt ensin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä sekä poliittisista ryhmistä että yksittäisiä parlamentin jäseniä varjoesittelijöitä, koska tähän mennessä työty, tehty työ on ollut intensiivistä. Ja mielestäni lähitunteina saamme aikaan tekstin, jota valtaosin voimme tukea. Tässähän tekstissä on yli 60 artiklaa ja haluaisin nyt teidän kanssanne käydä läpi vain tärkeimmät kohdat. Meillä on ollut tiettyjä ongelmia ja joitain kohtia on pitänyt työstää vähän enemmän ennen kuin löydettiin yhteinen kanta. Eilen oli viimeinen varjoesittelijöiden kokous ja olemme keskittyneet viimeisen kolmeen avainkysymykseen asetuksessa, erityisesti artiklan 2 soveltamisalaan, sitten artikla 4 vastuukysymykset ja lopuksi kansallisten viranomaisten valtuudet. Eli käyn läpi tiettyjä artikloita. Ensinnäkin soveltamisala. Alusta pitäen me pidimme vaarallisena sitä, että liikaa laajennettaisiin soveltamisalaa. Mehän tiedämme, että asetuksella meidän täytyy harmonisoida toimintaa ja joissain tarkistuksissa halutaan laajentaa tätä myöskin tuotteisiin, joita ei ole harmonisoitu, mutta katsomme, että se menisi liian pitkälle vuonna 2013 hyväksytty asetus on edelleen käsiteltävänä neuvostossa. No toivottavasti se sieltä nyt sitten pääsee eteenpäin. Ja kohta käsitellään vastavuoroista tunnustamista. Stefanek on kollega ja emme halua, että tässä on nyt mitään ristiriitaisuutta, kun ajatellaan tämän tyyppisen lainsäädännön harmonisointia. Tiettyjä osioita asetuksesta voitaisiin laajentaa, ainakin niitä osioita, jotka liittyvät tullimaksuihin koskien ei-harmonisoituja tuotteita. Tällä tavalla voisimme paremmin valvoa ainakin niitä tuotteita, jotka tulevat sisämarkkinoille tullien kautta, eli siis sisämarkkinoiden ulkopuolelta. Ja sitten kohta neljä on myöskin tärkeä. Siinä viitataan vastuuhenkilöön, kuten komission ehdotuksessa oli määritelty. Tässä on tiettyjä kielellisiä muutoksia. Halusimme ensinnäkin katsoa, mitä vastuuta tällä vastuuhenkilöllä on. Ja tietysti vastuuna on hoitaa asioita, jotka on määritelty kaupan alalla, myöskin sähköisessä kaupassa. Ja markkinoille saapuu tiettyjä tuotteita, joilla ei ole mitään virallista maahan Tai sitten on tuotteita, jotka ovat eurooppalaista alkuperää. Eli silloin vastuu on tuottajalla. Valtaosassa tapauksista mikään ei muutu. Valtaosa tuotteistahan ja tuottajista tai maahantuojista on tässä mukana, mutta Tämä muuttaa sitä tilannetta verkkokaupan osalta. Ja tämä muuttaa tilannetta tiettyjen tuotteiden osalta, jotka tulevat EUn markkinoille. Tuotteiden tulisi olla turvallisia. Ja meillä pitää olla sitten keskustelukumppani siinä vaiheessa, jos markkinavalvontaviranomaisella on jotain epäilyksiä liittyen tuotteiden säännönmukaisuuteen. Sitten artiklat 7 ja 8, julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö. Kohta 7 haluttiin poistaa, koska siinä on yhdistetty kuluttajan maksut kansalliselle viranomaisille. Me halusimme välttää kaikkia eturistiriitoja, mutta samalla totesimme, että meillä on oltava paljon yhteistyötä, myönteistä yhteistyötä, kun ajatellaan markkinavalvontaviranomaisen tehtäviä ja sitten Mm, yksityistä tahoa. Meidän täytyy taata puolueettomuus näissä toimissa, eli yhteisymmärryspöytäkirjat, joita laaditaan yksittäisistä aiheista, niin niistä pitää ilmoittaa kaikille kansallisille viranomaisille, jotta tämä asia otettaisiin huomioon ja näin voidaan vahvistaa kansallisten viranomaisten yritysten ja komission välistä yhteistyötä. Sitten artikla 14, eli markkinavalvontaviranomaisten valtuudet ja tehtävät. Löysimme hyvän kompromissin valtuuksien ja tehtävien osalta. Uskomme, että viranomaisilla pitää olla valtuuksia, jotta se pystyy valvomaan tehokkaasti, mutta Tietysti niiden pitää olla oikeasuhtaisia ja niiden pitää noudattaa kunkin valtion kansallista lainsäädäntöä. Ja kokouksessa puhuttiin aika paljon nettisivujen sulkemismahdollisuudesta. Viranomaiset voivat toimia näin, mutta Silloin kyseessä ovat ainoastaan oikeusalan viranomaiset. Jos netissä vaikka myydään tuotteita, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia, niin silloin tällaiset sivustot voidaan sulkea. Ja sitten 31 ja 33 Eli tämä nyt on ensimmäinen tärkeä askel, jotta voimme tehdä paremmin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa. Euroopassa on 500 markkinavalvontaviranomaista 28 maassa, eli kyse on todella merkittävistä määristä. Mutta tällä tavalla voimme sitten saada aikaan yhteisen eurooppalaisen markkinavalvontajärjestelmän. Tämä on nyt mielestäni tärkeä kysymys, koska tällä tavalla voimme taata sen, että kaikki sisämarkkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimusten vastaisia, vaatimuksen mukaisia. Ja myöskin tekstissä on mainittu väärännökset, Ja meidän täytyy torjua väärännöksiä sisämarkkinoilla. Ne ovat eivät pelkästään väärentyä, vaan myöskin vaatimusten vastaisia. Eli tarvitsemme tiukempia sääntöjä sisämarkkinoilla verrattuna niihin sääntöihin, joihin viitattiin muutama vuosi sitten. Ja vuoden 2013 lainsäädäntöpakettia ei vielä ole hyväksytty. Eli nyt todellakin tarvitaan eurooppalainen markkinavalvontajärjestelmä, joka toimii tehokkaasti. Ja näin voidaan tukea myös eurooppalaisia yrityksiä, joita jatkuvasti valvotaan ja tarkistetaan. Meillähän on jatkuvaa valvontaa Euroopassa. Ja sitten yrityksiä, jotka tuovat tavaroita kolmansista maista, niin näitä yrityksiä ei aina valvota riittävästi, kun ajatellaan, millaisia tuotteita tulee sisämarkkinoille. Eli vielä kerran haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, kaikkea henkilöstöä. Tämä on ollut hyvin intensiivistä ja tehokasta työtä. kun yritimme löytää kompromisseja hankarissakin kysymyksissä. Ja toivon mukaan saamme pian aikaan lopullisen sovun ja sitten syyskuussa voisimme äänestää tästä tekstistä. Ja niin ikään toivomme, että puheenjohtajavaltio Itävalta voi neuvostossa saada aikaan yhteisen kannan. Ja tätä kautta tällä lainsäädäntökaudella voisimme antaa eurooppalaisille yrityksille uuden valvontajärjestelmän, joka on turvallisempi sekä yrityksille että kansalaisille. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät saavat puheenvuoron pyhkäily. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, kun katsotaan kelloa? EPPstä. Karas, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, esittelijä, hyvät kollegat. En oikeastaan pitänyt mahdollisena, että tämä onnistuisi ennen kesätaukoa, nimittäin asian loppuun saattaminen. Mutta ennen kaikkea esittelijä on tehnyt niin loistavaa työtä, että se on onnistunut ja kiitos siitä. Tärkeät keskusteluteemat teemat täällä tulivat jo esille ja tuo kuuluisa artikla 4 mainittiin ja mielestäni sen nykyinen muotoilu on sellainen, että kaikki sidosryhmät voivat olla siihen suht tyytyväisiä, varsin, myöskin verkkokauppiaat, jotka joutuvat äärikannoistaan luopumaan. Myös komissio varmaan pystyy elämään ehdotuksemme kanssa ja me olemme hieman luopuneet alkuperäisistä ajatuksistamme. Komission ehdotuksen tavoin yhteyshenkilö on mainittava ja nämä velvoitteet määritellään päätösten perusteella ja varmistetaan tarvittavat seikat. Markkinaviranomaisilla on yhteyshenkilö unionin markkinoilla ja yhteyshenkilöllä puolestaan on enemmän tehtäviä kuin pelkkä tiedon tarjoaminen ja hänen on myös tehtävä aktiivisesti toimenpiteitä eikä ole vastuuta tuotteeseen liittyvistä ongelmista tälle valtuutetulle henkilölle. Ja olemme tulleet melko paljon vastaan verkkokauppiaiden vaatimuksia näissä. Ja toinen asia on sitten 14 artiklan valtuutuskysymys. Siinä meidän kompromissimme on otettu huomioon ja on tärkeää, että valvontaviranomaisten valtuudet rajautuvat oikeuden päätökseen. Sitten soveltamis ala on sellainen, joka on vähän katkerapala minulle hyväksyttäväksi. Olisi ollut hyvä, jos asetusta olisi osittain sovellettu myös ei-yhdenmukaistettuihin tuotekategorioihin. Ja etenkin tämä koskee markkinavalvontaviranomaisten valtuuksia. En ole varma, onko kaikissa jäsenvaltioissa käytössä tarvittavat toimet joilla val- valvontaviranomaiset voisivat valvoa näitä ei-yhdenmukaistettuja tuotekategorioita. Se on minusta ainoa epävarmuustekijä tässä. Ja olen iloinen yleisesti siitä, että meillä on nyt yhteinen tavoite siitä, että 3. syyskuuta päästään äänestämään ja Itävallan puheenjohtajakaudella pystyttäisiin tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana tiivissä yhteistyössä saamaan tämä asia päätökseen. Ehdotus on hyvä ja se ansaitsee laajan enemmistön tuen. Ja kolmikantaneuvottelujen lähtökohdat eivät olleet kovinkaan lupaavat, joten kiitos hyvästä työstä. Dalton ECRn puolesta. Kiitos. ECR tukee sitä, että markkinat ja valvontajärjestelmä uusitaan, uuden aikaistetaan Euroopassa henkilökohtaiset henkilökuntasuoja, henkilö, laitteet muun muassa ovat olleet samalla linjoilla. Me tuemme tätä periaatetta, mutta meillä on useita huolia tämän suhteen ja kompromissitarkistukset monimutkaistavat asiaa yritysten kannalta ja markkinointivalvontaviranomaiset, markkinavalvontaviranomaiset joutuvat hankalan tilanteeseen. Me olemme tehneet tämän kannan selväksi. Tämä ei EU yritysten yhteyshenkilö – toimivalta täytäntöönpanovalvontaviranomaisille. Ja tässä nyt ollaan uudelleen laatimassa täysistunnossa jo sovittua. Me emme tiedä, miten tämä tulee toimimaan käytännössä, koska tämä on melko ristiriitainen sektorikohtaisen lainsäädännön kanssa. Tässä on katsottava, miten tämä lainsäädäntö toimii sektorikohtaisen lainsäädännön suhteen kuin yksityiskohtaisempaa, ja tämä tuo eh, oikeudellista epävarmuutta. Vaikka tavoitteet saattaisivat olla samat, haluaisin kysyä, että varjoesittelijät ja ja harkitsisi sähköistä merkintäajatusta, jonka ECR on ehdottanut, sitä on käytetty monessa OECD-maassa varjoesittelyiden kokouksessa me olemme esittäneet, että tämä otetaan esille asianmukaisesti kompromissitarkistuksissa tavaratyypistä riippuen, ja me odotamme innolla esittelijän ehdotuksia tämän aiheen suhteen. Kiitos sitten Selimovic Aldesta. Kiitoksia. Me tuemme kompromisseja. Tiettyjä yksityiskohtia emme tue, mutta Dantti ja varjoistelijat ovat tehneet erinomaista työtä, joten uskon, että hyvin pian tämä asia saadaan päätökseen. En nyt palaa kaikkiin asioihin, jotka tulivat esille kommentoimaan tätä soveltamisalaa. Me tuemme sitä, että soveltamisala laajennetaan abstraktilla tavalla, niin sanakseni, mutta mehän tiedämme, että tämä on aiheuttanut ongelmia neuvostossa. Neuvostossa on ongelmia tämän asian kanssa, eli lähestulkoon kaikki ovat tukeneet tätä tekstiä, joten meidän on saatava tämä läpi ja ainoa tapa on se, että minimoimme tätä soveltamisalaa. Ja juuri näin aiomme tehdä. Jos kompromississa halutaan laajentaa sitä hiukan, niin voimme sitä tukea, mutta pelkäämme vain, että tämä asia ei tule valmiiksi ennen lainsäädäntökauden loppua. No muilta osin olemme hyvin lähellä pääsemässä sopuun asioista. Me tuemme kompromisseja ja vielä kerran haluaisin kiittää Dantia ja varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Uh, Kiitos. Denis de Jong, haluatko puheenvuoron Guen puolesta? Uh, no en oikeastaan, koska en ole kovin tähän uh, paneutunut ihan tältä sivusta huudellen vain, että näyttää siltä, että jäsenvaltioille tässäkin kohtaa asetetaan lisätakkaa, mutta se, mitä dalto sanoi, niin vaikuttaa olevan vähän samo, samaan suuntaista kuin meidänkin linjamme, mutta kannatan kyllä yleisesti tätä lähestymistapaa. Sulle EFDDn e puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tehdyistä kompromisseista. monissa asioissa emme kuitenkaan ollut ihan täysin samaa mieltä. Mutta muistuttaisin, että me kaikki haluamme, että sisämarkkinoilla ovat tuotteet ovat turvallisia. Tästä ei ole hyötyä vain kuluttajille. Tuoteturvallisuus on osa tervettä kilpailua yritysten välillä. Ja tämä on ollut johtotähtemme. Valvontaa tulee vahvistaa myöskin verkossa myytävien tuotteiden osalta – viranomaisten, valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja koordinoida. Valvonnan pitää olla samanlaista kaikkialla, eli muussa tapauksessahan työmme on ollut turhaa. Eli valvonnan pitää olla samanlaista kaikkialla EU-ssa, kun ajatellaan laatua ja määrää. Ja tavoitteena pitää aina olla se, että myöskin sanktiot ovat oikeasuhtaisia aiheutuneeseen vahinkoon, eikä niitä pidä, pidä käyttää rankaisukeinona. Olemme tyytyväisiä, että nyt puhutaan keskitetystä tietokannasta liittyen ongelmiin, tuote, turvallisuusongelmiin näiden tuotteiden osalta – Eli on hyvin tärkeää, että valvomme sitä, mitä siellä markkinoilla tapahtuu. Eli meidän täytyy valvoa ja suojella kuluttajia. Toivottavasti, toivottavasti tulevaisuudessa voidaan palata tähän soveltamisalaan. Mekin olisimme halunneet laajentaa sitä, koska ei kansalainen tiedä, onko tuote harmonisoitu vai ei. Kuluttaja vain haluaa, että tuote, joka hän astaa, on turvallinen. Nyt puhutaan sisämarkkinoista ja toivottavasti saamme aikaan nämä sisämarkkinat mahdollisimman nopeasti. Kiitos. And finally, uh, Mr. Danti, please. Lopuksi Dante, kiitos. Io no no ho altro he... Niin haluaisin vain kiittää kollegoita heidän panoksestaan tässä työssä ja näissä keskusteluissa. On selvää, että tietyt asiat vielä ovat auki, jokainen esittää kantojaan ja sitten yritetään löytää kompromisseja. Näinhän olemme aina tehneet työtä. Ja tavoitteena on saada aikaan asetus. Ja 70 prosenttia tuotteista Euroopan markkinoilla on harmonisoitua, harmonisoituja tuotteita. Eli eh, tämä ei ole mikään pikkujuttu, vaan Tämä on asia, joka koskee 70 prosenttia markkinatuotteista. Onko tämä parollinen, mar, paras mahdollinen teksti? No ei. Parempihan on hyvän vihollinen. Eli meidän täytyy tehdä se, mikä on mahdollista. Meillä pitää olla tehokkaammat säännöt, jotka suojelevat kuluttajia ja eurooppalaisia yrityksiä. Ja näin luodaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille tuottajille sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Eli pyrimme ratkaisemaan vielä viimeisiä ongelmia, jotka ovat auki. Ja tiedämme, että kaikki ovat vaikuttaneet tähän tekstiin omalla tavallaan, mutta toivottavasti tätä kautta pystymme auttamaan Eurooppaa ja Euroopan kuluttajia. Very much. Kiitoksia. Näillä sanoilla tämä esityslistan kohta on saatettu päätökseen ja siirrymme eteenpäin. Aiheena on toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen. Ja esittelijänä Stefanek. Kiitos. Tämä on toinen osa tavarapakettia. Erityisen tärkeä tavaroiden toimivan sisämarkkina-alueen kautta 260 tarkistusta. Tarkistusten perusteella olen valmistellut 21 kompromissitarkistusta. Näitä kes- näistä keskusteltiin varjoesittelijöiden kokouksissa ja teknisissä kokouksissa. Pääsimme yhteisymmärrykseen ja olen erittäin tyytyväinen, että kollegani varjoesittelijät ovat kanssa niin samoilla linjoilla kahden erityisen tärkeän artiklan kohdalla. Kyseessä on artiklat 4 ja 5. 4 koskee keskinäisen tunnustamisen julistusta, ilmoitusta. Tässä mm, yritykset voivat osoittaa, että tavara täyttää jo toisen jäsenvaltion vaatimukset. Tämä helpottaa mm, viranomaisten työtä ja rajat ylittävää yhteistyötä ja tässä voidaan allekirjoittaa talouden toimijan ja viranomaisen puolesta yhteinen ilmoitus. Tämä vähentää hallinnollista taakkaa. Viisi koskee tavaroiden arviointia. Markkinoille pääsy keskinäisen tunnustamisen perusteella tulisi tapahtua ainoastaan, mikäli on yleinen, suhteellinen yleinen hyöty kyseessä. Olen tyytyväinen, että tässä on hyviä valituskeinoja, että luotetaan olemassa olevaan lainsäädäntöön. Solvitin tulee olla se valitus, jota käytetään. Tämä vahvistaa Euroopan tason toimintaa ja komission roolia tässä tunnustamisessa. Komission on annettava kanta, mikäli Solvit-verkostolle annetaan käsiteltäväksi tapauksia. Lisäksi on olemassa koordinaatioryhmä, joka käsittelee rajoittelyttävää yhteistyötä. Siinä on toimii valtaisten viranomaisten edustajia ja kansallisten yhteyspisteiden edustajia. Jälleen kerran minä haluaisin kiittää kollegoja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kuten tiedämme, valiokunnassa äänestetään 3. syyskuuta. Haluaisin tehdä parhaani, että kolmikantaneuvottelut sujuvat hyvin. Tapasin tänään Itävallan puheenjohtajan valtion edustajan. Me tulemme jatkamaan tämän asian sujuvaa edistämistä. SDn puolesta Virginie Rosier. Kiitoksia. Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää ja hänen tiimiä erinomaisesta työstä ja avoimuudesta ja rakentavasta hengestä. komission ehdotus oli aika mielenkiintoinen. Se oli aika vankka pohja tälle työlle, mutta siinä oli tiettyjä huolenaiheita, jotka sitten ratkaistiin keskustelemalla poliittisten ryhmien välillä. No, kaikki, mitä halusimme, ei mennyt läpi, mutta se nyt on normaali kompromississa. Mutta meillä on kuitenkin hyvä tasapaino, kuten esittelikin sanoin. Eli tämä liittyy lähinnä artikloihin 4 ja 5 oltiin huolissaan siinä, että netissä, jos jossain jäsenvaltiossa hyväksytään jokin tuote, niin se ei tarkoita, että automaattisesti pääsisi muille, muiden jäsenvaltioiden markkinoille. Jäsenvaltioiden pystyttävä soveltamaan toimia, jotka ovat oikeutettuja. Eli Tähän tasapainoon on päästy yhtäältä on vapaaehtoisia ilmoituksia. Tällä tavalla voidaan tietyllä tavalla helpottaa vastavuoroista tunnustamista. Ja sitten on tehty ero. Ensinnäkin on jäsenvaltioiden viran, viranomaiset, eli ilmoitusmenettely ja toisaalta sitten sääntöjen soveltaminen kaikilla aloilla. Eli tässäkin asioita on selvennetty. Tämä on siis hyvä pohja ja esittelijä on ehdottanut tällaista kontaktiryhmää, joka mielestäni on erinomainen ajatus. tälle. voitaisiin helpommin toteuttaa vastavuoroista tunnustamista ja tämä on tavoite, joka meillä oli ja haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää kaikesta hänen tekemästään työstä. Merci and then... Kiitos. Emma McClarkin ECRn puolesta. Uh, well, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille ja esittelijälle tehdystä työstä ja yhteistyöstä tämän mietinnön parissa. Se on ollut oikein rakentavaa. Vaikka poliittiset näkemykset ovat olleet erilaisia, niin uskon, että meillä on yhteinen usko siihen, että tämän säädöksen yleistavoite hallinnollisesta, hallinnollisen taakan vähentämistä talouden toimijoille on sellainen, jota parlamentin on syytä tukea. ECR tukee esittelijän pyrkimyksiä hyvien kompromissien tekemiseksi, emmekä nyt kertaa yksityiskohtaisia näkemyksiämme eri yksityiskohdista, mutta totean, että artiklojen 4, 5 ja 6 sanamuotoja voimme tukea täysin, ja ne ovat tämän asetuksen keskeisiä kohtia. Sitten kymmenen artiklassa esittelijä on täysin tietoinen siitä, että emme ole ECRssä kovin kovinkaan ilahtuneita tästä kompromissin yhdeksän muotoilusta, ja se on ainoa, jota vastaan tulemme äänestämään, mutta kaiken kaikkiaan kompromissiteksti on meistä oikein hyvä. Thank you, and then... Kiitos. Morten Lokegaard Alden puolesta. Kiitos. Minä voin puhua lyhyesti. Olen samaa mieltä erinomaisten kollegojen kanssa. Me saamme aikaan hyviä kompromisseja, jotka parantavat keskinäisen tunnustamisen periaatetta ja saamme aikaan hyviä ratkaisuja yrityksille. Teimme myönnytyksiä kompromissien kompromissihengessä, kuten usein tehdään, ja meillä on nyt hyvä tilanne kohdata neuvosto kolmikantaneuvotteluissa. Kiitos esittelijä. Tässä edettiin ilman minkäännäköisiä ongelmia. Kiitos myös muille varjoesittelijöille ja heidän henkilökunnalleen. Kiitos. Dennis, sinä et halua puhua, joten annan tässä mieluusti puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia. Kiittäisin vielä varjoesittelijöitä. Tavoitteemme on parantaa ja yksinkertaistaa koko prosessia, eli uskon, että tätä kautta se onnistuu. Ja meillä on ollut rakentavaa yhteistyötä, eli toivottavasti prosessi päättyy hyvin. Kiitos. The vote is scheduled for the third of... 3. syyskuuta äänestämme kesätauon jälkeen selvä esityslistan kohta. Lausuntoluonnoksen käsittely aiheena epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Valmistelijanamme on Mark Tarvella. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On olemassa laaja yksimielisyys, että epäterveet kaupan käytännöt ovat olemassa elintarvikeketjuissa. Tässä on todennäköisempää, että on heikot neuvottelumahdollisuudet johtuen suurista kaupan toimijoista, niin tässä saatetaan käyttää epäterveiltä käytäntöjä. Tässä ollaan riippuvaisia kumppaneista, elintarvikeketjussa, jotka siis ostavat valmistajien tuotteet. 2013 vuonna tehty kysely osuuskunnille ja pienille kauppiaille arvioi, että tämän epäterveen kaupan hinta on 10 miljardia euroa vuodessa Euroopan unionissa. Kaksi Tässä monet jäsenvaltiot ovat puuttuneet tähän eri tavoin, mutta nyt on hyvä, olisi hyvä, että on yhdenmukaistettu tapa lähestyä asiaa Euroopan unionissa. Jo muutaman vuoden ajan Euroopan, unioni, Euroopan parlamentti on vedonnut komission, että se tekisi ehdotuksen asian Nyt asia on tehty. Se oli täällä esittelijä vuonna 2013 ETSK ja neuvosto ovat myös esittäneet tämän pyynnön. Yleisesti ottaen voimme olla melko lailla tyytyväisiä tästä komission ehdotuksesta. Ja minä en kyseenalaista lainsäädännön maatalous lähestymistapa. Olen maatalousvaliokunnan täysivaltainen jäsen. Artiklat 39 ja 42 liittyvät tiivisti tähän aiheeseen, koska tässä tarkoituksena on taata maatalouden työntekijöille elinkelpoinen elämä ja kasvattaa maatalouden valmiutta. Tässä halutaan taata kohtuulliset hinnat, riittävät varastot ja olen melko tyytyväinen komission ehdotuksesta kokonaisuudessaan. Kuitenkin tässä on joitain parannuskohtia, joita ei ole mitenkään mahdotonta kaavailla – se, että täytäntöönpano liittyisi kolmen täytäntöönpanoalan Tämä on ongelma joillekin operaattoreille ja tämä tulee olemaan merkittävä osa keskustelujamme. On sitten sitä mieltä, että soveltamisalan tulisi ulottua maataloustuotteisiin, jotta voidaan kaikkia toimia suojella maatalouden toimijoita, jotka tuottavat vaikkapa rehua. Lisäksi olisi hyvä, että tämä soveltamisala koskisi koko elintarvikeketjua siten, että kielletään epäreilut käytännöt kaikkien kohdalla siten, että rajallisen neuvottelumahdollisuuden omaavat pienet toimijat eivät kärsisi. mikäli tietyt epäterveet kaupan käytännöt todetaan epäterveeksi, ne tulisi kieltää kaikilta. Ja lisäksi vielä soveltamisella ulottaminen olisi hyvä, että tämä koskee kaikkia ostajia, jotka ostavat ja myyvät sisämarkkina-alueella. Myös sellaiset, joiden toimitilat ja toimet tapahtuvat unionin ulkopuolella. Tässä suojeltaisiin heikommassa asemassa olevia. Epäterve käytäntö, kaupan käytäntö, niin tämä määritteleminen olisi tärkeää, koska tässä on syytä nostaa esiin tämä etäsapanno, joka on olemassa näiden toimijoiden välillä. Lisäksi tämä mustalista, joka on täyskielto, ja harmaalista, joka ei kiellä tiettyä käytäntöä, mikäli tätä ei yksi selkeästi kielletä sopimuksessa. Olen sitä mieltä, että nämä olisivat hyviä lähestymistapoja. Se, että kieltäytyy kirjallisesta sopimuksesta tavarantoimittajan kanssa tai yleisistä kauppaehdoista, niin tämä tulisi kieltää harmaalle listalle voitaisiin ottaa myynti tappiolla ellei kyseessä ole sitten tuote, jota myydään kaksi päivää sen jälkeen, kun tuote on mennyt umpeen. Ei tässä kuitenkaan varmasti haluta ruokahävikkiä lisätä. Annetaan miinus 50, koska sitä ei voi huomenna enää myydä, niin olisi syytä vielä myydä, mikäli mahdollista. Kohta neljä. Tavaran toimittajalle on tärkeää, että tämä on yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaiseen ja tämän viranomaisen velvoite olisi välittää tämä eteenpäin toimivaltaiselle ostajavaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun kyseessä on rajat ylittävä ilmiö, viranomaisten on täytettävä tehtävänsä. Mikäli välissä on raja, saatetaan olla uskaltamatta nostaa kannetta tai tehdä valitusta, joten jäsenvaltioiden tulisi helpottaa tätä yhteydenpitoa. Viides kohta ehdottaa myös uutta artiklaa liittyen välimieskäsittelyyn riitatilanteessa, riidanratkaisumenettelyyn kiistatilanteessa, kiista, kiistan ratkaisu, riidanratkaisu voi olla parempi kuin se, että joudutaan oikeuskäsittelyyn. Ja vielä viimeinen kohta, jonka minä haluaisin lisätä, Haluaisin, että olisi olemassa todellinen verkosto epäterveitä kaupan käytäntöjä kohtaan, mikäli täytäntöönpanon viranomaiset voisivat muodostaa verkoston. Tämä parantaisi koordinaatiota valvovien viranomaisten välillä. Euroopan unionin viranomaiset, kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät olisivat mukana tässä. Olisi erittäin tärkeää tietää näistä tiettyjen toimijoiden epäterveistä käytännöistä takaraja tarkistukselle on huomenna puolen päivän mennessä. En mitenkään halua estää teitä niitä esittämästä, vaikka toivon toki, ettei tässä satoja tule. Minä tein poikkeuksen sääntöön, niin jota olen 15 vuotta käyttänyt tässä parlamentissa. Minä kirjoitan ja puhun äidinkieltäni, mutta Tämä on demokratiassa perusoikeus meidän toimielimissä, että puhumaan äidinkieltä. Minä esitin englannin kielellä tätä lausuntoa, koska me haluamme nopeasti toimia tämän asian suhteen. Tämä nopeuttaa asioita. Haluamme saada tämän asian päätöksen tällä vaalikaudella. Komissio on nimittäin saanut hyvän ajatuksen säätää lakia loppuvaiheessa. Ja mikäli me syyskuussa saamme äänestettyä, voimme marras-joulukuussa käydä kolmikantaneuvottelut ja mm, sitten Itävallan puheenjohtajuuskaudella tämä saataisiin käsiteltyä loppuun. Tämä on erittäin, erittäin tärkeä aihe puheenjohtajavaltiolle. Ja mikäli me voimme auttaa kaikkia elintarvikeketjun toimijoita ja maatalouden toimijoita siten, että me taistelemme epäreiluja kaupankäytäntöjä vastaan, niin tämä olisi tehtävä. Tämä on erittäin tärkeä kokonaisuus. Olen erittäin tyytyväinen, että minä sain tämän käsiteltäkseni. Kiitän tästä erinomaista koordinaattorina Nikola Danttia. Minä olen tähän suhtautunut vakavasti, olen vienyt tätä eteenpäin voimallisesti ja odotan innolla teidän kantoja tähän aiheeseen liittyen, että saadaan tästä mahdollisimman hyvä. Kiitos. Merci beaucoup, Marc. Euh, Kiitos, Mark. Seuraavaksi varjo esittelijät Colin Langen EPPn puolesta ensin, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijä Tarabellaa tästä kattavasta mietintöluonnoksesta. On kuitenkin se vaara, että et, tai siis suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, että asiaa käsitellään täällä IMKossa. Meidän pitäisi varata enemmän aikaa näille menettelyille, ei niin, että esittelijä tänään esittelee asian ja sitten huomenna meidän pitäisi jo tästä äänestää ja mm, totean, että periaatteessa on tärkeää pitää kiinni siitä, että nämä käännätetään eri kielille. Sitten tähän asiasisältöön. Lyhyessä ajassa Tarabella on onnistunut laatimaan kattava mietinnön, joka ottaa esiin monia tärkeitä asioita. Monia niistä pystyn tukemaan täysin ja joissakin asioissa – taas äh, mennään mielestäni liian pitkälle. Soveltamisalan laajentaminen kolmeen suuntaan äh, tuotteiden osalta on mielestäni hyvä siinä, että tämä ei pitäisi kutsua pelkästään, äh, koskea pelkästään elintarvikeketjun tuotteita, vaan muitakin maataloustuotteita, etenkin tuoretuotteita ja, ja pilantuvia tuotteita ja elintarvikkeita. Sitten Tuottajien osalta totean, että en pidä hyvänä sitä, että vain PK-yritykset otetaan huomioon tässä epäterveissä kaupan käytännöissä, vaan myös suuryritykset niitä ehdottomasti harjoittavat, mutta se, että tässä rajaudutaan pelkästään PK-yrityksiin on mielestäni liian kapea-alaista ja olisi parempi valita toinen lähestymistapa, sillä nyt tämä ei ole myöskään määritelmien mukaista ja noiden mid-cap-yritysten eli keskisuurten ja suurten välissä olevien yritysten välillä kohtaan pitäisi laittaa raja. Ja ehdottaisin keskitien lähestymistapaa myös direktiivin uudelleenarvioinnissa siten, että komission kolme kolmen vuoden kuluessa pitäisi arvioida sitä, pitäisikö kolme artiklaa täydentää ja tehdä sitten tarvittavat ehdotukset. Tärkeää on lisäkseni myös tur- mielestäni, lisäksi mielestäni turvata myös se, että kansalliset viranomaiset voivat reagoida asianmukaisesti ja teen siihen liittyvän tarkistuksen. Ja odotan hyvää yhteistyötä, vaikka kesätauko onkin aivan ovella. Thank you, and then for the... Kiitos Czesak, ESR:n eh, e puolesta. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie pośle Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Hyvät varjoesittelijät. ECR pitää hyvänä sitä, että Euroopan komissio on aktiivinen, kun torjutaan epäreiluja kaupallisia käytänteitä. Tällaisen toiminnan koordinointi on tärkeää, koska tämä on ainoa tapa löytää tehokkaita välineitä, jotta ei syyllistyttäisi epäeettisiin tekoihin. Ja itsekin olin mukana säätämässä lakeja, jotka liittyvät epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin. Eli minua kiinnostaa nyt tämä ehdotus. Ja mielestämme lausunto on oikean suuntainen. ECR pitää hyvänä sitä, että direktiivin soveltamisalaa ollaan laajentamassa ja että mukaan otettaisiin maataloustuotteet. Ja olemme samaa mieltä kuin esittelijä. Suojelun pitäisi olla sama kuin niillä, jotka tuottavat ruokaa ihmisten, ihmisille. Ja tarkistuksessa on todettu, että ilmoituksia pitää tehdä jäsenvaltioiden viranomaisille, joissa toimittaja sijaitsee. Ja siitä on puhuttu välitystoiminnasta – ja olemme tyytyväisiä siihen, että tarkistukset yleensä ottaen tukevat direktiivin tavoitetta. Eli tällä tavalla täydennetään voimassa olevia asetuksia ja jäsenvaltiot voivat meillä vielä pidemmälle. Ja voit ottaa käyttöön tiukempia ja yksityiskohtaisempia säädöksiä, jotta voidaan suojautua epäreilulta kaupallisilta käytänteiltä. Mutta sitten yhteistyöverkoston kehittäminen. Emme ole varmoja, olisiko tällaisella ylimääräisellä taholla mitään virkaa vai olisiko se vain hallinnollinen taakka. Eli tästä emme ole varmoja. ECR laati tarkistuksia. Tiedämme, että meillä on tiukka määräaika, mutta tärkeimmissä tarkistuksissa puhutaan juuri siitä, että pitää laajentaa käsitettä epäreilut kaupalliset käytänteet. Ja aikaisempi puhuja mainitsi tämän saman asian. Meidän täytyy miettiä myöskin pilantuvien tuotteiden tilannetta. Itse työstin tätä pari vuotta sitten ja tämä komission ehdotus on hyvä ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja toivottavasti saamme sitten aikaan hyvän kompromissitekstin. Uh, Selimovic. Selimovic Alden puolesta, olkaa hyvä. Very much, madam. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin kiitän edustaja Tarabellaa tästä mietintöluonnoksesta ja hänen panoksestaan tähän keskusteluun. Monet kollegat jo mainitsivat samantapaisia ajatuksia ja mekin tuemme yleisesti tätä asiakirjaa. Lähiviikkoina ja kuukausina meidän on mietittävä sitä, mitä käytäntöjä on säädeltävä EUn tasolla ja miten, sillä niitä säädellään osin jo kansallisestikin. Meidän mielestämme komission lähestymistapa on hyvin tasapainoinen ja siinä tunnustetaan ne merkittävät erot, joita eri toimijoiden ostovoimassa tai, tai neuvottelu, neuvotteluvoimassa elintarvikeketjussa on ja pieniin toimijoihin voi kohdistua kohtuutonta taloudellista ja hallinnollista taakkaa. Ja komissio ehdottaa sen vuoksi tämän taakan kehittämistä. Esimerkiksi viime hetken tilausten peruutukset tunnustetaan 20 jäsenvaltiossa ja ennakkomaksut 13 maassa ja yli 13 päivän maksuajat 16 maassa jo nykyisellään. Pidän hyvänä tätä lähestymistapaa, jossa elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä tasapuolistetaan. Ei pidä unohtaa pääasioita tässä keskustelussa ja sen vuoksi olen eri mieltä joidenkin kollegojen tarkistuksista ja myös esittelijän äh, tarkistuksista, Ja otan erikseen esille kaksi niistä. Ensinnäkin soveltamisen ja laajentaminen. Pidän hyvänä keskustelua soveltamisajan laajentamisesta ehkä erityyppisiin tavaroihin ja tuotteisiin, mutta vastustan sitä, että siihen otettaisiin mukaan koko toimitusketju. Kuten aiemminkin on todettu, niin tämän tyyppisen ehdotuksen tehtävänä on suojata ketjun heikompien lenkkien asemaa ja ne, se tarkoittaa pientiloja, yksittäisiä tiloja ja tuottajia. Jos tämä laajennetaan kaikkiin, niin sitten se merenpinnan taso nousee ja se heikoin toimija on edelleenkin heikoin ja suurin toimija suurin, eikä mikään muutu varsinaisesti. Eli miksi, miksi haluttaisiin siis hypätä ylemmälle tasolle kuin tarpeen, sillä aina on niitä, jotka ovat vahvempia toimijoita kuin yksittäiset tilalliset tai tuottajat. Jos halutaan tasapuolistaa mahdollisuuksia, niin silloin pitää tukea niitä, jotka ovat heikoimmilla siinä ketjussa, eikä niitä, jotka ovat sen huipulla. Toisekseen komissio on ehdottanut, että haitallisimmista käytännöistä luovutaan niistä, jotka ovat EU-ssa laajemmalle levinneitä, ja minä kannatan sitä kyllä, kuten sanottu. Kuitenkin mietintöluonnoksessa ehdotetaan, että kiellet kehitettäisiin periaatteessa tiettyjä menettelyjä ostajien ja toimittajien välillä. Ja minä periaatteessa vastustan tätä, sillä esimerkiksi Ranskan menettelyt voivat olla hyvin erilaisia kuin Ruotsit eikä, Ruotsin, eikä kaikkia asioita välttämättä edes esiinny kaikissa maissa ja sen vuoksi minusta pitää kysyä, että onko tätä tarpeen säädellä EU-laajuisesti. EU pitäisi toimia lainsäätäjänä vain siellä, missä sillä on annettavana lisäarvoa ja mielestäni ei kannata eu tasolla kieltää sellaisia menettelyjä, jotka eivät joissakin maissa ehkä ole edes epäterveitä kaupankäytäntöjä tai niitä ei pidetä sellaisina keskitytään nyt näihin 4 plus 4 epäterveen kaupan käytäntöön, jota komission ehdotuksessa esiintyy. Ja se, että jokin menettely on epäterve kansallisella tasolla, niin se ei välttämättä ole sitä EUn laajuisesti. Omassa tarkistuksessani ehdotan, että kaupan kaupankäytäntöinä pidetään EU-laajuisesti pelkästään sellaisia, jos vähintään kymmenen jäsenvaltiota pitää niitä epäterveinä. Haluan ottaa esiin muitakin asioita periaatteessa, mutta käsittelen niitä niin sitten yksityiskohtaisemmin tässä vaiheessa. Siis tässä kaikki ja kiitos paljon esittelijälle. Äh, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia komission ehdotuksessa puuttua epäreiluihin kaupallisiin käytänteihin maatalous- ja elintarvikealalla on hyvä. Toimitusketjussa on epätasapainoa ja se vaikuttaa tulojen epävarmuuteen, elintarvikestandardeihin, elintarvikehävikkiin. Pidämme hyvänä komission lähestymistapaa Joitain asioita voitaisiin kuitenkin vielä selventää enemmän. Ensinnäkin ehdotuksen soveltamisala. Mukaan voitaisiin ottaa maataloustuotteet. Me myöskin katsomme, että ehdotuksessa pitää kattaa kaikki toimijat eikä keskittyä vain muutamaan, mikäli käytänteitä pidetään epäoikeudenmukaisina. Ja myöskin valitusten esittämisen pitää olla mahdollista. Me katsomme, että direktiivissä pitäisi kieltää UTB ja meidän täytyy määritellä, mikä on epäreilu kaupallinen käytänne. Ja aiomme tehdä tämän tyyppisiä tarkistuksia. Sitten yhteistyö viranomaisten kanssa. Meillä pitää olla kunnolliset yhteistyömekanismit, jotta voidaan varmistaa. Ja sitten komission valvonta ja koordinointi meillä pitää olla tehokasta yhteistyötä. Ja tavoitteena on se, että meillä on johdonmukaista täytäntöönpanoa direktiivin osalta ja vältetään se, että alan toimijat välttelevät vastuutaan toimimassa jäsenvaltiossa, jossa on vähäisemmät vaatimukset. Meillä pitäisi olla samat määritelmät sakkojen tason osalta. Ja teemme tarkistuksia, jossa vahvistetaan komission valtuuksia, jotta pystymme etenemään asiassa ja odottelemme sitä, että tämä teksti saadaan päätökseen. Kiitos. Thank you. And then, uh... Kiitos Dennis de Jong Goen puolesta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. Tässä olemme tulleet pitkältä takamatkalta. Minä aina puhun symbolisesta lainsäädännöstä, jota välttämättä tue. Ja sitten parlamentti suurella enemmistöllä oli sitä mieltä, että tässä tarvitaan lainsäädäntöä. Minun mielestäni Tärkeää on se, että se toimii ja että tämä toimii ennen kaikkea pienen tuottajan kannalta. Tämä voi koskea maataloustuotteita yleisesti ottaen. Ei tämä minua haittaa tämä soveltamisalan laajentaminen, mutta pientuottajat ovat ne, joita me pyrimme suojelemaan, kuten täällä sanottiin. Jos halutaan Nestle tai Unileveria suojella, niin en usko, että se oli tässä tarkoitus. Joten en välttämättä halua, että soveltamisala laajennetaan PK-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä pidemmälle. Olisi ymmärrettävä, että tämä tehdään tuottajien kannalta. Ja mikäli tämä on lähtökohta, mikäli voimme olla hyödyksi heille, niin minulla olisi sopimuksiin liittyen muutama tarkistus ja aion esittää tarkistuksen. Tämä, että mm, Nesleä puoltava ajatus, että pitäisi olla helposti ymmärrettävä sopimus, niin tätä en välttämättä oikein ymmärtänyt. Oikeudellisessa mielessä ongelmallista saattaisi olla se, että EUn ulkopuoliset ostajat otetaan soveltamisalaan mukaan. Ymmärrän tämän ajatuksen ja tämä on mielestäni ihan hyvä ajatus, mutta oikeudellisesti miten tämä oikein toimii? Onko tässä amerikkalainen alueen ulkopuolinen periaate, jota yhdysvaltalaiset täytäntöönpanevat ja miten esittelijä tämän näkee? Onko tähän olemassa oikeudellista selontekoa? Ja tärkeää on mielestäni se, että artikla 6a liittyen riidanratkaisuun otetaan mukaan Uskon enemmän ratkaisuun kuin oikeudellisiin menettelyihin. Kuten täällä on keskusteltu, tämä ratkaisuehdotus on sellainen asia, jonka toivotan tervetulleeksi ja jota meidän tulisi tukea. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron takaisin esittelijälle, niin Andreas Schwab saa puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. En puhu pitkään, mutta haluaisin sanoa, että minusta vaikka kollega Mark Tarabellan kanssa teemmekin hyvää yhteistyötä, monikansallista yhteistyötä, niin nopeussyistä. Näinä Brexitin aikoinakin hyväksyimme englannin ainoaksi työkieleksi ja jos Tarabella nyt tällä kosiskelee brittejä takaisin unioniin, niin se ei välttämättä onnistu. Ja meillä on 54 kohta näissä parlamentin työjärjestyksen säännöissä, niin voisimme ottaa kaksi viikkoa lisäaikaa vielä agrivaliokunnan suhteen. Se olisi mahdollista, mutta en kuitenkaan yleisesti kannata sitä, että englannista tulee yleinen työkieli tässä valiokunnassa. Toisekseen tässä kollega vieressä mainitsikin, että tässä valiokunnassa pyritään aina hakemaan tasapainoisia kompromisseja. Tämä asia on meillä nyt pöydällä juuri ennen europarlamentin vaaleja ja se on ollut tuottajien kiusana jo aika pitkään ja siksi en usko, että kaikkia tehtyjä ehdotuksia myöskään ö, tyrmätään soveltamisalaa kuitenkin kaikki edellä puhuneet ovat kommentoineet ja minä en nyt erikseen ota esiin näitä eri näkökantoja ja Tärkeää olisi se, että tuotteiden hinnoittelun pitäisi olla reilua ja kuluttajan pitäisi valita. Kyse on siitä, että pitäisikö kaikille antaa samat vaihtoehdot vai suojata joitakin erityisiä ryhmiä. Siitä on turha keskustella, mutta se että sopiiko eurooppalainen PK-yritysformula eli, eli kaava tähän markkinoiden osa-alueeseen, niin sitä kyllä epäilen. Sitten minulla olisi vielä kysymys taloudellisesta epätasapainosta, joka on hyvin epämääräinen konsepti ja joka on tässä mietintöluonnoksessa ja ehdotuksessa tullut mukaan tähän säädökseen. Mielestäni epätasapainoa on paljon, mutta sen käyttäminen jonkinlaisen mustan listan perusteena ja lainsäädäntötekstissä on hankala kysymys ja olisi hyvä, että kaikki säännökset olisivat sellaisia, että niitä todella voitaisiin panna täytäntöön eikä sellaisia, että ne loisivat lisää epätasa-arvoa ja epätasapainoa markkinoille eri toimijoiden välillä. Kiitos. Thank you and then uh, I would like to give the floor to the... Kiitos. Komissio ja Mogli saa puheenvuoron hän edustaa DG Agria. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja erityisesti Tarabellaa hyvästä edistyksestä tässä asiassa. Näin tämä voidaan hyväksyä ennen lainsäädäntökauden loppua ja se on komission, mutta myöskin parlamentin tavoite. Tästähän puhuttiin jo eilen. Ja Jälleen kerran vuodelle 2006 yksi parlamentin päätöslausumaesitys hyväksyttiin yli 600 äänellä ja sisämarkkinavaliokunta veti sitä asiaa. Eli nyt vastaamme kysymykseen, joka on erittäin tärkeä Euroopan parlamentille. Me tarkastelemme tarkistuksia, joita esittelee meille toimittanut Tässä vaiheessa tekisin vain muutaman kommentin tietyistä tarkistuksista, jotka erityisesti kiinnittävät huomiomme. Ne ovat hyvin kaukana komission ehdotuksesta. Ja ehdotus tehtiin kattavan vaikutusten arvioinnin jälkeen, joten uskomme, että lisäanalyysejä pitää vielä tehdä. Eli soveltamis alan laajentaminen. Eli tarkistuksessa todetaan, että kaikki toimittajat kuluisivat tämän piirin koosta riippumatta. En tiedä, onko mitään näyttöä siitä, että tämä olisi tarpeen. Jotkut tapaukset, jotka voitaisiin kattaa, on otettu mukaan tähän, ja meidän täytyy tätä tarkastella eikä mennä liian pitkälle. Meidän ei pidä suojella sellaisia toimijoita, jotka ovat suojaa tarvitse. Sitten yleinen lauseke, joka liittyy epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin. Myöskin esittelijä on tehnyt tästä tarkistuksen. Korostaisin, että komissio on ehdottanut minimiharmonisointia ihan siksi, että meillä on jo lainsäädäntöä 20 jäsenvaltiossa ja haluaisimme puuttua näihin asioihin mahdollisimman vähän ja tuoda mukaan uusia elementtejä ainoastaan, jos se on välttämättömän tarpeellista. Mutta tämä johtaisi nyt lähes täysimittaisiin harmonisointiin näiden käytänteiden osalta, ja meidän pitää hyvin tarkkaan katsoa, kuinka paljon tällaista harmonisointia tarvitaan. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia ehdottamamme oikeusperustan eli artikla 43 osalta. Se liittyy maatalouteen ja maanviljelyyn. Ja jos otetaan mukaan vähittäiskauppa ja tukkukauppa, niin sitä kauemmaksi mennään oikeusperustasta. Ja meidän on varmistettava, että sitten kun tämä teksti hyväksytään, se on mahdollisimman turvallinen myöskin mahdollisissa riitatapauksissa. No sitten vielä pari lisää käytännettä, jotka esitteli halusi ottaa mukaan. Eli jälleenmyynti tappiolla. No siis kuka myisi kenelle, jos kyse on siis uudelleenmyynnistä vähittäiskaupassa, niin tämä nyt ei kuulu tämän direktiivin piiriin. Se liittyisi enemmänkin kuluttajasuojakysymyksiin ja sitä pitäisi käsitellä siihen liittyvässä direktiivissä. Ja sitten kieltäytyminen tehdä kirjallista sopimusta. Asetuksessa on jo kattavia sääntöjä, jotka liittyvät siihen, että voidaan vaatia kirjallisia sopimuksia. Eli en tiedä, onko tämä ehdotus nyt ihan tämän tekstin mukainen ja tarvitaanko tällä alalla lisäsääntöjä. Ja sitten poikkeuksellisen alhaiset siirtohinnat. Ja tässä on katsottu tuotantokuluja hinnan perustana. Usein sanotaan, että yhteinen maatalouspolitiikka on markkinapohjaista, mutta tässä otetaan käyttöön uusi käsite, koska tässä rakennetaan hinta tiettyjen kustannusten pohjalta, joiden pitäisi olla sitten kiinteitä tietyissä prosesseissa. Eli tätä asiaa pitää kyllä kunnolla tarkastella ennen kuin siitä laaditaan mitään lakia. minimiharmonisointi, jota olemme ehdottaneet mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle kuin EU-lainsäädäntö, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Eli jäsenvaltioilla on mahdollisuuksia mennä pidemmälle ja lisätä muitakin käytänteitä listaan. Ja koordinointu täytäntöönpanoprosessi joku varjoesittelystä sen jo mainitsikin. Olemme tarkastelleet tätä ja sanoisimme, että tämä johtaa hallinnollisen taakkaan sekä jäsenvaltiossa että myöskin komissiossa, kun katsotaan näitä tehtäviä, joita komissio pitäisi tehdä. Olemme ehdottaneet kansallisten viranomaisten verkostoa, jotta he voisivat välillä kokoustaa ja vaihtaa tietoja. Tässä vaiheessa se olisi ehkä riittävää, jotta voidaan kannustaa yhteistyöhön kaikkien tahojen välillä. No me tietysti odottelemme jatkokeskustelua ja tarkistuksia. Olemme aina valmiita käymään teknisiä keskusteluita. Ja toistaisin vielä, että tavoitteemme on se, että tämä direktiivi voitaisiin hyväksyä ennen lainsäädäntökauden loppumista. Kiitos. Final word. Kiitos. Loppupuheenvuoro Mark Taravellalta. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan vastata Mykyleille komissiosta. Se, että hän puhuu tästä näistä tuotantokustannuksista – olen melko herkkänä tälle hinnoitteluasialle. Mitä enemmän tavaraa tuodaan halvalla markkinoille, otetaan sääntelymekanismeja pois tuotannon suhteen, avataan tietoja sektoreita ilman suojelua vapaakaupalle, hinnat syöksyvät. Ei ole normaalia, että maidon hinta, joka maksetaan viljelijälle, on alle kroonisesti alle tuotantohinnan ei ole normaalia. Joskus se nousee hieman, mutta ei riitä. Mielestäni on epäreilua, että myydään alle tuotantohinnan. Mielestäni tämä pitäisi päteä myös maanviljelijöihin. Ja erittäin hyvä asia, että tämä nostettiin esiin. Mielestäni maataloudessa eurooppalaisella tasolla tiedätte, että tässä mennään perä edellä puuhun ja olisi tärkeää, että olisi jonkinnäköinen oikeudenmukaisuus tuottajia kohtaan. Tämä on helpompi ehdottaa kuin sitten toteuttaa. Kollegat puhuivat tästä verkostosta epäterveitä kaupankäyntöjä kohtaan. Ei tämä ole lisähallinnollinen taakka vaan silloin kun on olemassa epäterveitä kaupankäytäntöjä, joista kärsivät pienimmät toimijat, niin tässä on useimmiten kyseessä suuret toimijat, ylikansalliset yhtiöt, jotka toimivat ylittävästi. Ja tietojen vaihto riita-asioissa voi olla sellaista, että eri viranomaiset pystyvät vaihtamaan tietoja ja he voivat paremmin reagoida rikkomuksiin, joka tapahtuu heidän kotimaassa tiedon vaihdosta on kyse, ei mistään muusta. Ei tässä mitään lisää byrokratiaa haluta, sitä ei todellakaan tarvita. Lisäksi aivan lopuksi haluaisin puhua teille aiheesta, jonka monet nostivat esiin, Se oli muun muassa, Cesak myös, niin tämä soveltamisalan laajentaminen, tässä on pieni väärinkäsitys, ei tässä haluta Nestleä ja suuria toimijoita suojella. Kyse on siitä, että epäterveissä kaupan käytännöissä pienet toimijat ovat usein uhreja, uhreja, minkä uhreja suurien yritysten toimien uhreja. Ja elintarvikeketju on usein pitkä, tuottajalta kuluttajalle saattaa olla jalostajia, välikäsiä, tukkukauppiaita, myyjiä, jälleenmyyjiä, niin olisi tärkeää, että tässä kaikilla olisi vastuut olisi tärkeää, että epäterveitä kaupankäytännöitä pystytäisiin estämään, varsinkin silloin kun ne tapahtuvat suurten toimijoiden tekeminä. Minä haluan suojella pientä tuottajaa, siihen minä pyrin. Emme välttämättä saa tämän enemmistöä taustalle, mutta mielestäni tässä asiassa oli syytä nostaa tämä esiin. Edelleen minä kaduin sitä, että minä jouduin tämän jättämään englanniksi, ei kyseessä ole Brexit-asia. Hyvä Andres, kai sinä tämän tiedät. Me emme halunneet hutiloida työtä, mikäli meillä olisi ollut lisää takaraja tarkistusta jättämiselle, niin se olisi ollut hyvä. En minä päättänyt tätä aikataulua. Lomat tulevat ja näitä olisi toki voitu työstää elokuussa näitä tarkistuksia, mutta me haluamme keskittyä siihen, mitä komissio on tehnyt, että saamme tämän tällä vaalikaudella valmiiksi, varsinkin kun puheenjohtajavaltio Itävalta on tehnyt tästä prioriteetti kokonaisuuden itselleen. Vaikka meillä on tiettyjä eriä näkemyksiä täällä, uskon, että on olemassa halu edetä ja luulenpa, että me saamme aikaan jotain, joka tuo lisäarvoa eurooppalaisille kuluttajille, mitä tulee heidän oikeuksiin ja ostamallisuuksiin elintarvikeketjussa ja oikein hyvää lomaa kaikille. Kiitos paljon ja kuten te mainitsitte, tarkistusten jättämisen takaraja on puolelta päivin huomenna sitten vielä viimeisin, mutta ei vähäisin esityslistan kohta. Lausuntoluonnoksen käsittely aiheena itse ohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä, kun on valmistelija, olkaapa hyvä. Dank u wel, Frau Voorzitter. Kiitoksia. Ich habe die Ehre, dann den Schluss zu machen heute. Minä saan nyt viimeisen sanan tänään, se on hienoa ja Saksaa puhun mielelläni. Olen iloinen, että pääsen TRAN-valiokunnan oma-aloiten mietintöön itseohjautuvista ajoneuvoista esittelemään lausuntoluonnostamme. luonnostamme automaattiset autot, itseohjautuvat ajoneuvot eivät ole enää mikään skifi-juttu, vaan se on kohta todellisuutta. Ja meidän täytyy sitten ohjata tätä itseohjautuvien auto, ajoneuvojen asiaa, koska se on Euroopan autoteollisuudelle suuri asia. Monet ajoneuvot toimivat jo puoliautomaattisesti ja tilanne on hyvin, hyvin päivänpolttava. Kiinassa asia on mennyt jo pidemmällekin. Siellä on esimerkiksi eräällä metropolialueella testattu verkottunutta automaattista teknologiaa omalla teknologialla ja Euroopassa meidän on pyrittävä varmistamaan se, että meillä on oma teknologiamme käytettävissä. Meillä ehkä vuonna 2030 Täysin itseohjautuvat ajoneuvot kuuluvat arkeen ja jos tätä haluamme, niin meidän pitää hyvissä ajoin toimia säätelypuolella myös kuluttajien intressissä. 94 prosenttia kaikista tämän päivän tieliikenneonnettomuuksista tapahtuu ihmisten virheiden vuoksi ja itseohjautuvassa liikenteessä voi olla se hyöty, että tämä onnettomuusmäärä laskee ja ei pidä Kaikissa onnettomuuksissa, joita itseohjautuville ajoneuvoille tapahtuu, eh, kauhistella ja voivotella asiaa, vaan muistaa se, että myös ihmiset tekevät virheitä ja aiheuttavat onnettomuuksia. Varsinkin vammaisten kannalta itseohjautuvat ajoneuvot ovat hyvä asia, sillä he pystyvät niiden avulla entistä paremmin osallistumaan tavalliseen elämään ja he saavat näistä ajoneuvoista paljon apua. Varjopuoliakin on esimerkiksi tietosuojassa, verkkoturvallisuudessa, kyberturvallisuudessa ja siihen puoleen keskitynkin omassa mietinnössäni. Sitten kuluttajansuoja ja turvallisuusstandardit, jotka on täytettävä, ovat myös esillä. Verkkorikollisten hyökkäykset ovat sellaisia, että meidän pitää varautua niihin ja pyrkiä varmistamaan se, että niitä voi tapahtua vain erittäin harvoin tai ei lainkaan. Sitten tietosuojan suhteen kuluttajilla ei pidä olla sellaista tunnetta, että heidän tietojaan käytetään jotenkin väärin, vaan että niitä tietoja, joita on pakko käsitellä ja luovuttaa, niin niitä käsitellään vain siten, että että siihen on heidän suostumuksensa ja he tietävät, mitä niillä tehdään. Tällöin tietosuojakin on kunnossa. Lisäksi meidän on varmistettava se, että kilpailun edellytykset ovat reilut. Itseohjautuvien ajoneuvojen ei saa olla mikään sellainen asia, että se kuuluu vain markkinoiden suurimmille pelureille, vaan PK-yrityksetkin on päästettävä mukaan näille markkinoille. Jos nämä ehdot täyttyvät, niin sitten Euroopan tieliikenteessä voidaan saada laajennettua yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä näille itseohjautuville ajoneuvoille ja hyvin mielelläni kollegojen kanssa yhdessä tässä valiokunnassa edistäisin tätä asiaa kuluttajien edun nimissä. Ja 15. syyskuuta on tarkistusten määräaika. Ja jään odottamaan teidän panostanne tähän asiaan. Kiitos paljon. Thank you very much. And then for the EPP. Kiitos paljon. EPPn puolestaan Stefanec. Kiitos. Haluaisin kiittää valmistelijaa. Tämä on hyvä pohja lopulliselle lausunnolle ja lisäisin pari asiaa, jotka mielestäni ovat aika tärkeitä. Meillä pitää olla kansainvälisiä standardeja. Itseohjautuvat autot ovat uusia ja meillä pitää olla standardeja EU-ssa, mutta lisäksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä maailman muiden osien kanssa. Ja lausunnossa pitää myös mainita yhteistyö, jotta saamme aikaan kansainväliset standardit itseohjautuville autoille. Sitten infrastruktuurit. Tällaisia infrastruktuureita ei tällä hetkellä ole olemassa. Ja meidän täytyy miettiä, miten saamme yksityisiä investointeja näihin infrastruktuureihin. Meidän täytyy selventää vastuukysymykset, koska jos tapahtuu onnettomuuksia, ei vielä tiedetä, onko se tuottajan vastuu vai toimijan vastuu vai jonkun muun vastuu. Eli tätä asiaa ei vielä ole hoidettu päätökseen. Eli tästä pitää vielä keskustella. Eli vastuukysymysten selvittäminen on nyt yksi tärkeimpiä kysymyksiä, kun ajatellaan itseohjautuvia ajoneuvoja. Myös pk-yritykset pitää saada mukaan. Mielestäni se on tärkeää, koska autoala on erittäin tärkeä osa Euroopan taloutta ja pk-yritysten mukaan ottaminen itseohjautuviin ajoneuvoihin, erityisesti tiedonsaanti on niille tärkeää, ja sekin pitäisi ottaa mukaan tähän lausuntoon. Ja lopuksi luottamus itseohjautuviin ajoneuvoihin EU:ssa on hyvin alhaista ja huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin Kiinassa tai Yhdysvalloissa. Eli tämäkin on asia, johon täytyy puuttua, eli millä tavalla voidaan parantaa kansalaisten luottamusta itseohjautuviin ajoneuvoihin. Kiitos. And for Aldi we have... Alden puolesta, olkaa hyvä. Siis Kiitoksia. Minulla on vielä minuutti aikaa ennen kuin joudun lähtemään kolmikantaneuvotteluihin, eli puhun nyt ihan lyhyesti. Yksi tärkeimpiä elementtejä tässä lausuntoluonnoksessa, ja tästähän juuri sanottiin, eli meidän täytyy miettiä vastuukysymyksiä, oikeudelliset kysymykset, kuluttajan suoja. Eli kaksi asiaa vielä. Alankomaiden puheenjohtajakaudella vuonna 2016 neuvosto hyväksyi tekstin, joka liittyy juuri tähän aiheeseen. Eli itseohjautuvat ajoneuvot, automatisoitu ajaminen. Eli me täytyy katsoa, millaisia suosituksia silloin tehdään, koska meidän täytyy olla johtajia Euroopassa itseohjautuvien ajoneuvien osalta. Eli meidän täytyy katsoa, millä tavalla saamme aikaan sopimuksen, teollisuuden, toimielinten välillä. Ja teknologia ei ainoastaan tee tästä turvallisempaa, vaan myöskin kestävämpää. Eli ei puhunut pidempään, mutta tiedän, että meillä on nyt hyvä pohja tulevalle yhteistyölle. Ja ikävä kyllä, minun täytyy nyt lähteä, enkä pysty sitten kuulemaan teidän puheenvuoronne, mutta avustajani kirjaani muista. Eli kiitos ja hyvää kesää. Any other shadow uh, present here, so uh, Mr. Van Miltenberg, you heard. Uh... Tulkit ilmoittavat, että työaika on päätynyt ja emme valitettavasti voi työtaistelusta johtuen antaa yliaikaa, joten tulkkien työ päättyy tähän. Kiitos. Very short. I uh, thank all um, the, the shadow rapporteurs for their support and I hope we will have a good uh, cooperation. And uh, yes, I, all, I wish you all uh, to have a nice summer. Thank you.